Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas. Hyvää iltapäivää, hyvät ystävät. Please. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa, hyvät kollegat. Kansalaisvapauksien valiokunnan kokoukseen. Kuten tavallista, meillä on tiukka aikataulu, on tiukka tietyslista paljon työtä. Monia kohtia esityslistalla. Kolme tuntia aikaa. Ja sitten vielä yksi lisätunti Puolan parlamentin valtuuskunnan kanssa 6.30 eteenpäin 9.30 saakka. Kello puoli seitsemästä, puoli kahdeksaan. Te olette kaikki tervetulleita osallistumaan tähän osuuteen, joten paras lähteä liikkeelle. Ensinnä esityslistan hyväksyminen. Haluaisin panna merkille, että kohta numero 5 ja 6 koskien sopimusta Islannin ja Norjannin kanssa keskinäistä oikeusavusta. Ne on lykätty seuraavaan kokoukseemme. Ehdottamme, että pantaisin tähän kaksi muuta kohtaa sen sijalle. EU-strategia romanien mukaanottamisesta esittelee Ruva Livia Roka. Hän esittelee tänä iltapäivänä tämän asian tilan ja siihen liittyvän aikataulun. Tämä on erittäin herkkäkin kysymys. Jos ei vastusteta, niin Esityslista on näin hyväksytty. Sitten kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ilmoituksiin ilmoituksessa ehdottaisin, että tuemme koordinaattoreiden suositusta esittää seuraavat, nimetä, nimetä seuraavat esittelijät. Robert Devorassar, Sarkieni, ehdotus koskee sitä, että Kroatia otettaisiin mukaan Euroopan huumetarkkailuviraston toimintaan toiseksi Rova Sonia Alfano esittelijänä valiokunta aloitteeseen mietintöön koskien järjestäytynyttä rikollisuutta EU-ssa. Kolmantena herra Dennis de Jong valiokunta mietintö aiheena EU-lähestymistapa rikosoikeudellisissa kysymyksissä lupa näille mietinnöille on vielä kesken puheenjohtajakokouksessa. Jos kukaan ei vastusta, nämä ehdotukset koordinaattoreiden ehdotusten mukaisesti on hyväksytty. Tämän tavallisen kokouksemme jälkeen, niin kuin sanoin, me tapaamme EU-asiain valiokunnan jäseniä Puolan parlamentista ja keskustelemme Puolan puheenjohtajakaudesta. Ja haluaisin ottaa esille jotakin erityisiä kysymyksiä, mukaan lukien TFTP, samoin Europolin ja Eurojustin äh, parlamentaarinen tilivastuu. Ja puheenjohtajana minä kutsun teidät kaikki tähän kokoukseen, joka alkaa siis siinä 6.30 iltapäivällä ja sen tarkoituksena kestää tunti. Kohta kolme. Hyväksymme pöytäkirjat aiemmista kokouksistamme. Jos kukaan ei vastusta, me pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten vuorossa äänestys. Me äänestämme koneäänestyksenä Muistutan tästä, joten pyydän teitä tarkistamaan, että teillä kaikilla on sähköistä äänestyskorttinne mukana niin, että voitte äänestää. Eikö ole? Oletteko unohtaneet? Voitteko jotakin tehdä tälle, herra Alvaro? Me laskemme teidät sitten. Such a fantastic work. Niin, Carlos on tehnyt tietenkin erinomaista työtä, joten enemmistö tulee olemaan tämän takana. But, uh... Joka tapauksessa teidän äänenne, äänenne lasketaan mukaan. The IT agency. yes, <laughs> it's, it's so, so, so important. Niin ovat erittäin tärkeä äänestys kyseessä. Tämä koskee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivista hallinnoinnista. Sitä vastaavasta virastosta esittelen Kuelio. Tässä on tällainen suuntaa antava äänestys ensin mietintöluonnoksesta, mutta ennen kuin äänestämme, ehkä herra Koijo haluaisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyitä huomioita. Alkuun kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja hyväksyneet nämä yhteisesti muotoilut kompromissit. Heidän tuella ja panostuksella tämä onnistui. Muuten emme olisi kyenneet saamaan tätä työtä tähän vaiheeseen. Eli Libe-valiokunnassa saatiin todellista konsensusta aikaiseksi. Toisaalta haluaisin todeta seuraavaa. On hyvin valitettavaa, että me voineet hyväksyä Alexander Alvaron suullista tarkistusta. Yleensä olen valmis hänen tarkistuksensa hyväksymään. Ne ovat hyvin perusteltuja ja esitettyjä, mutta tässä tapauksessa edessämme on ongelma. Mielestäni tilanne on se, että parlamentin ei tulisi tässä tavassa osallistua jäsenvaltioiden väliseen taisteluun kun puhutaan viraston sijoittautumispaikasta. Ja tästäpä syystä ehdotinkin, että meidän tulisi kirjata artikla, joka pitää sisällään näitä kriteereitä, ja jos neuvosto siltä pohjalta päätyy johonkin tulokseen, niin meidän ei tulisi lähteä kyseenalaistamaan neuvoston päätöstä. Ja Alexander Arlvaron suullinen tarkistus on Viroa puoltava ja Ranskan vastainen ratkaisumalli, joten minä en tätä voi tässä muodossa hyväksyä ja pyydän anteeksi Alexander Alvaro. Ja minä nyt tulen sanomaan kollegoille, että teidän ei tulisi hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Kiitoksia. Our shadow rapporteur. esitteli esittelijälle. Sitten Sivigi on pari esittelijä. Haluaisitteko tekin kommentoida? Tai kiitokset teillekin. Niin, kiitämme siis teidän. No sitten ilmeisesti voimme sieltä suoraan äänestämään. Äänestys alkaa. Tarkistus. Seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53. Ai se onkin jo kuulunut tähän yhdeksän tarkistuksen, se oli siis katettu aiemmin. Joten 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi jatko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkoitus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 jatko puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistuksesta 20 ja 60, 63, koska ne ovat samanlaisia. 20 ja 63 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Jatkoa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 ja 64 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Block 20. Ehkäpä 28, 29 ja 30 tarkistukset voidaan ottaa. 29, 30, favor. No niin pakettina nämä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja budjettikomitean tarkistukset voitaisiin myöskin ottaa pakettina. Including five. Siellä 10-13 mukaan lukien viisi. Kaikki nämä yhdessä. Puolesta. Mitäs työt puheenvuoro siellä? Ja, dank wel, voorzitter. Ik zou graag... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Voitteko hetken odottaa? Odotan tässä tulkkausta. Now. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin, että tarkistuksesta 13 äänestettäisiin erikseen. Okay. There's a rejection with amendment 13. Joten äänestämme sitten muista kuin 13 yhdessä. Siis ilman 13, mutta 10, 11, 12 ja 5. Kaikki nämä yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. seitsemänkymmentä kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34, 35 ja 36 voitaisiin äänestää yhtenä pakettina. vastusta ilmeisesti. Voimme äänestää yhdessä? 34, 35 ja 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta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 tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 78 ja 18. Yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 38 ja 81 puolessa vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 21 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 19. Jack, if it is possible. Herra puheenjohtaja, olisikohan mahdollista äänestää tarkistuksista 19-23 yhtenä pakettina budjettiin liittyen? Eli 19-23. Budjettivaliokunnasta 19, 20, 22, 23, 21 ja 23 ne yhdessä kuuluvat yhteen. Vastustaako joku? Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 24. Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 20 neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 25. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyllätty, anteeksi, voin näitä korjaa. 39. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 budjetista puolesta vastaan tyhjää, hylätty 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, tyhjää hyväksytty. Sitten viitteet euron tasan kappaleet. Tarkistus 1 budjettivaliokunnassa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus herra Alvarolta. Favor. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vasta, anteeksi, vastaan, kun puheenjohtaja tyhjää hyväksytty. Sitten 44, anteeksi 40, 45, 45 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää tarkistaa tämä koneellisesti. Äänestämme siis tästä 45. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Päättyy. Kuusitoista puolesta, 15 vastaan, joten It didn't work. Eikö teidän laitteenne toiminut? Onko joku virhe tapahtunut siis? Herra Alvaro äänestää. Kyllä. Sittenhän tämä on 16.16. 16. Mitäs nyt tehdään? Your vote is against. So yes, I say. But Mr. Herra. 16.16, 16, niinkö? Do we have a stalemate here? What do we do then? It falls. It's rejected. It falls. I mean, I mean no. listen, listen, listen, listen. No, kuunnelkaas. Lasken yhden äänen lisää puolesta, siis herra Alvarolta. Ja yksi vastaan ääni myös tulee lisään Rova Koratsa Belt. Joten sitten tämä on 15.16. Sin is re- jos tämä menee tasaan, niin sääntöjen mukaan tämä on hylätty. Okei, okay. shall we check again? No, pitäisiköhän meidän tarkistaa tämä uudestaan? Otetaan tämä varmuuden vuoksi. Me äänestämme siis vielä 45. Äänestys alkaa. Now the... Sitten äänestys päättyy. I'm so sorry, Sophie. <laughs> so. Now it's, now it's... 15 puolesta 16 vastaan ja sitten vielä 101 16 16, joten hylätty se nyt vaan on. Olen pahoillani. Hylätty. Ja tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi budjetista puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Neljä. Anteeksi, kolme korja puheenjohtaja. Kolme tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhde, neljä, anteeksi, kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Sitten kolme puolesta vastaan tyhjää. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä budjetista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 sitten vielä lopuksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten viimeinen äänestys koneäänestyksenä koko tekstistä tässä muodossa muutettuna. Äänestys alkaa. Päättyy 29 puolesta, kolmen vastaan, joten tämä on nyt hyväksytty. Kiitämme Carlos Coelho esittelijämme. Onnittelut. Herra puheenjohtaja, pyydän puheenvuoroa. Valitettavasti painoin tätä miinusnappia, mutta voitaisiinko tämä kirjata kuitenkin puoltavaksi ääneksi? One more vote. Siis korjaamme tämän. Yksi vastaan, niin vähemmän vielä. Kiitoksia kaikille. Sitten seuraavaan kohtaan. Ja niin kuin tässä sanoin aiemmin, koska olemme lykänneet kohdat 5 ja 6 koskien Islannin ja Norjan välistä sopimusta, niin mennään sitten suoraan tähän uuteen kohtaan, joka hyväksyttiin esityslistalle nimittäin EU-strategia romanien mukaanottamiseen. Tässä meillä on työasiakirja, joka seuraa pien, johtuen pienestä muutoksesta esityslistalla. Me kuuntelemme rouva Liivia ja Roka esittelijäämme. Hän esittelee tämän työasiakirjan tästä aiheesta. Me odotamme tutkimustulosta. Tutkimusta tästä aiheesta se tulee esittelemään alustavat tulokset siitä tutkimuksesta saamme seuraavassa kokouksessamme 26. lokakuuta. Rouva Livia ja Roka. pyydämme teitä puhumaan. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, edessämme on vielä kääntämättä oleva asiakirja. Se on saksaksi ja ranskaksi tarjolla. Valitettavasti nämä käännökset eivät ole vielä täysin valmiita, mutta 15. lokakuuta mennessä ne pitäisi olla saatavilla. Niin kuin puheenjohtajakin jo totesi, jos emme kykene päättämään tänään tätä keskustelua tästä asiasta, niin meille tarjoutuu vielä 26. päivä lokakuuta mahdollisuus keskustella asiasta puolen tunnin ajan. Silloin saamme nimittäin tietoja tutkimuksesta, jonka on, joka on teetätetty tästä aiheesta tietämyksen lisäämiseksi. Ja kunhan nämä tutkimustulokset ovat mustaa valkoisella tarjolla, niin minä tulen aloittamaan työ tämän lopullisen tekstin tiimoilta ja me todellakin toivomme, että 6, 15 ja 16 päivän, kunhan siis tämän tutkimukset saadaan käyttöömme, niin nämä tutkimustulokset voitaisiin ottaa huomioon ja toivottavasti live-valiokunta voi ottaa asian uudemman kerran esille 29. ja 30. marraskuuta. Eli samaan aikaan, kun live-valiokunnan kuuleminen aiheeseen liittyen järjestetään. Eli nämä ovat tärkeitä ajankohtia ja päivämääriä ja tärkeitä myöskin hyvän asiakirjan aikaan saamiseksi. Aikataulutus tarjoaa meidän valiokunnallemme mahdollisuuden äänestää tekstistä 9. joulukuuta live ja mikäli kaikki menee putkeen, niin käsittely voisi olla sitten heti sen jälkeen. Voi tietenkin tapahtua vielä muutoksia käänsongelmista johtuen, mutta toivottavasti asiakirja saadaan joulukuun käsittelyyn. Teknisten kysymysten lisäksi edessämme on vain yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Näissä tekst- tästä tekstissä kuvastuu oma näkemykseni aiheeseen liittyen, mutta ainoa asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy tähän soveltamisalaan. Jo parin viikon ajan me olemme keskustelleet kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa tästä työasiakirjasta ja toivottavasti varjoesittelijätkin voivat ihan lähipäivinä kokoustaa. Tällä viikolla se ei onnistu, en niin kuin ei viimekään viikolla. Kinga Guns ilmoitti, että tämä aikataulutus kylläkin teille sopisi, mutta ei muille valitettavasti. Ja toivon, että mahdollisimman pikaisesti saamme varjoesittelijöiden kannan asiasta, jotta pääsemme sitten jatkamaan työskentelyä. Välttämättä kaikki eivät ole seuranneet tämän asian käsittelyä ja siksipä haluaisinkin palata lyhyesti siihen, että me haluamme saada myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajat ymmärtämään sen, että neljä viisi tekstiä on jo parlamentissa käsitelty, mutta niissä ei välttämättä aina vain puhuta romaanikysymyksestä. Näissä on otettu huomioon eri asioita, mutta tämä teksti, niin kuin valiokunnan asiakirja, jota käsiteltiin noin kolmisen vuotta sitten, niin tässäkin huomioidaan nämä kysymykset. Me haluamme siis katsoa, että mitä voitaisiin eu tasolla tehdä yhteisön toimintaohjelmaksi romaneihin liittyen. Siihen mekin yritämme kantaa kortemme kekoon ja tutkimuksen pohjalta voimme ehkä vielä paremmin arvioida sitä oikeusperustaa, jonka pohjalta voidaan jatkossa työtä tehdä. Tämä on oikeastaan tärkein viesti, jonka haluaisin välittää eteenpäin ja haluaisin, että me voimme lähettää omalta osaltamme selkeän viestin sekä neuvoston että komission suuntaan. Ja kiitokset kaikille kollegoille panoksestanne ja minä todellakin toivon, että kaikki voivat tukea tätä projektia. Ja mikäli teillä on jotain ehdotettavaa, niin olkaa hyvä vaan ja lähettäkää viestinne minulle. Me voimme keskustella niistä kahden keskinkin. Tärkeää on tietenkin, että varjoesittelijöiden lisäksi myöskin kansalaisyhteiskunta saa äänensä kuuluviin. Ja minä todellakin jään suurella mielenkiinnolla odottamaan tulevia keskusteluja. Kiitokset kommenteista jo tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Jaroka. Muistutan siitä, että nyt me on ollut enemmän kuin yksi tilaisuus keskustella tästä asiasta pitkäänkin. Ja 26. lokakuuta me saamme sitten tutkimustulokset alustavassa muodossaan käyttöömme. Tutkimusta ovat pyytäneet, olen pyytänyt komissio ja sitten meillä tulee olemaan muitakin tilaisuuksia palata asiaan, joten yritämme nyt hiukan olla intoutumatta keskusteluun tässä vaiheessa, kun esitellään tämä työasiakirjasto juuri kuulimme esittelijän suulla. Ehkä komissio tai puheenjohtajavaltio Belgian edustaja haluaisi kommentoida ennen kuin keskustelu jäsenten kanssa alkaa. Täällä jotkut ovat jo ilmaisseet halua. Komissio eh, ilmeisesti ei haluta sieltä kommentoida, joten aloitamme sitä suoraan jäsenistä. Rova Wikström. Sure. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Vihdoinkin tästä tärkeästä asiasta meillä on jotain mustaa valkoisella ja näin voimme jatkaa käsittelyä niin kuin me jo viime vuoden puolella päätimme. Tämä työasiakirja on hyödyllinen, koska se tarjoaa meidän mahdollisuuden aloittaa tämän asian tiimoilta tärkeän työn, mutta tässä käsitellään vain ta- sosiaalistaloudellisia asioita, eikä muuta, ja se on valitettavaa. Puhun tässä nyt alleryhmän puolesta. Mielestäni tämä on paradoksaalista. Paraikaa ihmisiä karjota, karkotetaan ja etnisiä tietokantoja luodaan, niin neuvosto käsittelee päätelmäluonnoksista mitä erinäisimmistä kysymyksistä. Minun mielestäni tässä nyt on olemassa selvä ristiriita olemassa. Tämä näyttää siltä, että me vain yritämme välttää asian käsittelyä. Minä todellakin toivoisin, että esittelijä ottaisi muitakin kysymyksiä tähän mukaan ja auttaisi täten parlamenttia tarkastelemaan jäsenvaltioiden toimenpiteitä, miten varoja on käytetty ja myöskin sitä, millä tavalla unionin rahastovaroja on käytetty, mitä tehdään syrjintään liittyen majoituksen tarjoamisesta, syrjintätoimenpiteistä ja niin poispäin. Tässähän puhutaan romaanien inkluusiosta, ei ainoastaan sosiaalisesta mukaan ottamisesta, joten minun mielestäni meidän pitää ottaa huomioon myöskin lainsäädännölliset kysymykset, vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset ja muut. Ja ALDE-ryhmä voisi tältä pohjalta tukea tätä tekstiä. Muutoin tästä tekstistä ei ole juurikaan hyötyä. Kiitoksia. Thank you. This is Gons. is Rova Gons. Very much. <clears throat> Kiitoksia. Haluaisin mainita kaksi asiaa mietinnöstä. Toinen tärkeämpi. Ja haluaisin muuten myös kiittää tästä mietinnöstä, että tätä olemme jo odottaneet viime syys-lokakuusta saakka. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että saamme nyt jotakin paperilla, jota voimme sitten muuttaa ja työstää. Toivon todella, että pian järjestämme kokouksen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa – tarjosin Livialle useitakin tilaisuuksia tavata ja mielelläni alkaisin tämän työn. Tässä hiljattain vasta tehtiin päätös työllisyysvaliokunnassa siitä, että sekin valiokunta tulee antamaan lausunnon ja minä laadin tämän lausunnon työllisyysvaliokunnasta. Tämä tekee tästä vieläkin tärkeämpää, että teostamme tätä asiaa molemmat aspektit huomioon ottaen. Niin kuin Ruovis otti huomioon, tämä syrjintäkysymys otetaan mukaan, samoin vapaan liikkuvuuden kunnioittaminen ja niin edelleen. Nämä liittyvät ennen kaikkea libelle. Ja myös otetaan huomioon sosiaaliset ja työllisyyteen liittyvät hankaluudet ja vaikeudet. Ja Ensinnäkin pitäisi pohtia tulevaisuutta ja miettiä, miten voimme edetä todellakin hyödyllisellä tavalla niin, että romaniyhteisö tästä hyötyy. Sitten jotakin aikataulusta. Tämä tulee työllisyysasian valiokuntaan. Aikataulu näyttää aika tiukalta. Ja minun nähdäkseni työllisyysvaliokunta tarvitsisi hiukan enemmän aikaa. Me haluaisimme että tarkistusten aikaraja olisi joulukuun puolessa välissä, siis hiukan myöhemmin kuin on nyt tässä vaiheessa suunniteltu. Ja sitten tarvitsemme myös hiukan aikaa keskusteluun, tarkistusten käsittelyyn jotta saadaan aikaan kompromissitarkistuksia, koska meidän täytyy keskustella myös kansalaisyhteiskunnan osallistujien kanssa ja siksi on tärkeää, on tärkeää keskustella heidän kanssaan, koska äh, kansalaisjärjestöt ovat varsin aktiivisesti mukana näissä kysymyksissä. Voisimme hyväksyä tämän työllisyysasian valiokunnassa 25. tammikuuta. Äh, katsotaan nyt sitten, se riippuu tietysti käännöksistä ja niin edelleen, mutta me yrittäisimme viedä työn loppuun tammikuun lopussa ja sitten nähdään, milloin voidaan täysistunnossa äänestää, mutta alettaisiin nyt aletaan nyt tämä tehokas tiivistyö näistä molemmista aspekteista liittyen mietintöön. Kiitos. Kiitoksia, rouva Keller. Very much. I very much agree with... Paljon kiitoksia. Olen kyllä samaa mieltä kollega Wikströmin kanssa. tähän syrjintäkysymykseen liittyen se todellakin puuttuu tästä asiakirjasta, joten kysyisinkin esittäjälle, että miten aiotte huomioida tämän seikan. Kysehän ei ole vain ainoastaan integraation liittyvästä ongelmasta, vaan myöskin romaanien syrjintäongelmasta. Oikeastaan kaikkialla Euroopassa meidän täytyy paneutua tähän syrjinnän vastaiseen toimintaan juridisin keinoin ja muidenkin keinoin, ja tällä hetkellä tätä asiaa ei käsitellä tässä mutta tietenkin tätä voidaan vielä muuttaa ja kysyisin vielä, että miten nämä sukupuolikysymykset huomioidaan lopullisessa asiakirjassa. Ja toivoisin, että huomioitaisiin tämän integraatio toimi molempiin suuntiin, eli me vaadi vain ja naastaan romaaneilta toimenpiteitä, vaan että mitä muilla kuin romaaneilla olisi tarjottavanaan me vaadimme romaneilta muutosta, mutta miten me voimme auttaa romaaniperheiden lapsia pääsemään kouluun, koulutielle, jotta näitä ongelmia vältytään, joten me tarvitsemme kyllä jonkinlaista vasta tarjousta muulta yhteiskunnalta, emmekä rajoitu ainoastaan siihen, että me vaatimalla vaadimme vain ainoastaan romaaneilta omaa panosta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Klees. Eh. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti toteaisin, että kollega Jarokan työasiakirjassa käytetään kyllä asiallisempaa asi- tekstiä ja kieltä kuin päätöslausuma tekstissä. Se on mielestäni hyvä asia. Erittäin hyvä asia on se, että täällä viitataan myöskin kustannuskysymyksistä, mutta kyllä uskottavuus lisääntyisi, jos täällä viitattaisiin myöskin tällaisesta vastuullisuuden tunteesta romaaniyhteisössä. Tällä hetkellä kyse on vain yksi suuntaisesta lähestymistavasta. Me sanomme, että kaikki ongelmat liittyvät vain ainoastaan syrjintään – Vaikkakin me tiedämme, niin kuin monet asiantuntijat Alonkamaissa ja Flanderin alueella ovat osoittaneet, että romaaniyhteisöjenkin sisällä ongelmia on olemassa, eli niihinkin täytyisi puuttua esimerkiksi koulukeskeyttämisluvut ovat hyvin suuret ja mieleeni tulee myöskin sellaiset kysymykset, kuten pakkoavioliitot ja että lapset joutuvat pakon sanelemana tai vanhempien pakottamana kerjäämään ja jopa rikollisuuden tielle, joten ehkäpä olisi hyvä, että näitä asioita käsittelemällä voisimme lisätä asiakirjan uskottavuutta, eli että saisimme myöskin romaaniyhteisön tietoiseksi, että kyse on myöskin eräänlaisesta velvoittautumisesta. Heilläkin on omat velvoitteensa. Kiitoksia. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că poate pe care nu numai noi o... Kiitos. Tämä on todella nyt ainutkertainen tilaisuus, joka meillä ja koko EUlla on. Näin voimme saattaa romani osallistu, osallisuuden päätökseen Euroopassa. He ovat Euroopan unionin kansalaisia, pidimmepä tästä tai emme. Meidän täytyy siis ymmärtää ja ratkaista tämä ongelma. Ja kuten olemme nähneet, tästä on koitunut monia hankaluuksia. Olen sitä mieltä, että tässä työasiakirjassa meidän tulisi keskittyä erityisesti lähtömaiden taloudellisiin oloihin, siis niiden maihin, joista romanit lähtevät. Eivät he lähde sieltä omasta halustaan, vaan siksi, että he joutuvat taistelemaan köyhyyttä vastaan, köyhyyden kanssa. Täällä puhuttiin romanien koulukeskeyttä käyttämisestä. Luvut ovat hyvin korkeita. Ja on sellaisia maita, kuten Romania, jossa on kuitenkin myös muitakin ihmisiä, joiden lapset keskeyttävät koulun jopa useammin kuin romanit. Kuitenkin terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset ovat hyvin ongelmallisia romanien suhteen. Puhun tässä siis Romaniasta. Ja työn saanti on hyvin hankalaa. Kuten sanoin, meidän täytyy keskittyä ennen kaikkea siihen, että parannetaan elinoloja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 Tämä on erittäin hyvää pohjaa tälle seuraavalle keskustelulle. Haluaisin muistuttaa puolestani, että romanikysymys on kompleksinen asia. Me puhumme Euroopan kansalaisista, jotka puhuvat eri kieltomaassa toisen erilainen uskonto, erilaiset tavat, perinteet ja kaikki tämä monimutkaistaa vielä entisestään kysymystä, jota tässä käsitellään. Se, on suurta merkitystä juuri tänä ajanjaksona, joka edessämme on, on olla avoimia, koittaa välttää oppositiomuodostelmia. Pitäisi tehdä työtä konsensukseen pyrkien. Kiitän esittelijää siitä, mitä hän on tähän mennessä tehnyt ja kiitän myös etukäteen siitä, mitä hän jatkossa vielä tästä, tässä tekee. Me tiedämme, että hän ottaa esille asioita aina erittäin tasapainoista. Sillä onkin tässä aivan ratkaiseva merkitys. Ja olen sitä mieltä, Rova Jaroka, että teillä on tässä todellakin suuri vastuu. Teidän täytyy suunnata meidän ajatteluamme ja kertoa, mihin asioihin tässä pitää kiinnittää huomiota. Ja lopuksi minä haluaisin esittää ajatuksen, josta kyllä olemme jo keskustelleet. Me puhumme siitä, että syrjintää ei saisi olla. Me puhumme hyvistä esimerkkeistä, joita löytyy romaniyhteisöistä, jotka voisivat helpottaa heidän integroitumistaan. Ja ehkä yhdessä kokouksessa meidän pitäisi kutsua romaniyhteisön edustajaa, sellainen, joka on hyvä esimerkki integraatiosta, joka on menestynyt elämässään, ja ehkä sitten vuoropuhelun kautta voisimme saada mukaan uusia ajatuksia vielä. Thank you. Kiitos, Rova Guillaume. Euh, Nopeasti puheenjohtaja. Kun ajatellaan viime viikkojen päivienkin tapahtumia jäsenvaltiossa, jonka niin hyvin tunnen, ehkä tämä auttaa siirtymään asioissa ripeämmin eri toimielimissä mukaan lukien parlamentti ja käsitellä näin sitä, miten romaaniväestöä voidaan integroida paremmin. Tietenkin ikävä kyllä aina on kaikenlaisia tulkintoja ja yleistyksiä, niitä on vaikea välttää. Uskon, että kaikki tuntevat nyt erittäin konkreettisesti eri faktat, jotka liittyvät tähän kysymykseen, ja olen todellakin sitä mieltä, että nyt pitäisi siirtyä selkeisiin konkreettisiin ehdotuksiin, ottaen huomioon, niitä ei enää anneta mitään tilaa kaikenlaisille tulkinnoille, minkään jäsenvaltion toimesta koskien romaniväestön integrointia. Tämän takia tulen itsekin kiinnittämään paljon huomiota tulee tehtyihin ehdotuksiin tämän mietinnön kohdalla niin, että kaikki ulottuvuudet, joita on ehkä tässä vain pinnallisesti käsitelty tässä vaiheessa, niin että ne kaikki antavat painoarvonsa tälle tekstille ja toivon, että loppujen lopuksi tämä saa myös asioita eteenpäin viedoksi. Kiitoksia, Rova Bauer. So much for this opportunity and thanks. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella asiasta ja kiitokset Livialle tästä selkeästä lähestymistavasta. Me kaipaamme yhteistä pohjaa yhteiselle romaanistrategialle, varsinkin huomioiden viimeaikaiset kehitys, kehitykset. Me tarvitsemme EUn strategiaa. Kyse ei ole vain ainoastaan Romanian kysymyksestä tai yksittäisten maiden ongelmasta, vaan se on yhteiseurooppalainen asia. Jotta voimme välttyä siltä, että tässä yritetään ympätä kaikki asiat tähän yhteen ja samaan asiakirjaan, niin minun mielestäni meidän täytyy selkeästi pitää erillään tämä strategia-aspekti, eli mitä Eurooppa voisi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä tälle EU-kansalaisten muodostamalle ryhmälle ja toisaalta se, mikä on lainvalvontaviranomaisten tehtävä mitä mahdollisuuksia nykyinen EU-säädöstö jo tarjoaa. Nykyisiä määräyksiä tulisi käyttää hyväksi. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Ja uskonpa, että näitä asioita ei pitäisi ympätä samaan asiakirjaan. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. En halua toistaa jo sanottua, mutta ottaisin esille seuraavat asiat. Se, mitä kollega Bauri juuri äsken totesi, on erittäin tärkeää pitää selkeä visio mielessä. Eli meidän täytyy ottaa esille juuri perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Kyse on 12 miljoonan henkilön ryhmästä, jotka, joka on levittäytynyt koko Euroopan unionin alueelle, joten me tarvitsemme selkeän lähestymistavan ja siksipä onkin hyvä, että sosiaaliasian valiokuntakin yrittää kantaa kortensa kekoon. Ja sitten toinen asia. Mielestäni tästä työasiakirjasta puuttuu seuraava seikka, minkä olen ottanut useampaan otteeseen esille, eli romaanien edustus. Jos katsotaan tätä strategiaa, niin on erittäin tärkeää, että myöskin itse ryhmäkin huomioidaan. Me olemme jo, tämä komissio on jo sanonut useampaan otteeseen, että jotain tullaan tekemään, mutta oikeastaan yhtään mitään ei ole tapahtunut. Ja minun mielestäni kyllä romaaniryhmään voidaan helposti kohdistaa syytöksiä, joten on erittäin tärkeä strategian muotoa tästä kuunnella myöskin romaaniryhmää. Ja mitä tulee sitten yhteistyöhön, niin tärkeää olisi myöskin muistaa, että meidän tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä myöskin ehdokasvaltioiden kanssa. Viittaan tässä erityisesti Balkanin suuntaan. Kyllä meidän täytyy katsoa, miten Bosniassa ja Serbiassakin voitaisiin kantaa korteakekoon, jotta heidän tekemin toimin romanistrategian puolelta saataisiin jotain hyvää aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten esittelee uudestaan Rova Jaroko, jos te haluatte kommentoida. Thank you, Mr. Chair. Maybe just very short. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti vain, kun aika on kortilla, mutta haluaisin kiittää kaikkia näistä arvokkaista kommenteista. Nämä olivat pitkälti myöskin uusia viestejä ja tulen huomioimaan nämä kommentit. Ihan lyhyesti siitä, mihin tällä asiakirjalla pyritään. Niin kuin soveltamisalakohdassakin totean, niin tarkoituksena on välittää viesti, että tarvitsemmeko strategiaa mielestäni kyllä, ja toisaalta pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä strategiaan pitäisi liittää. Eli tähän meidän tulisi kiinnittää huomiotamme ja siltä pohjalta luoda juridinen kehys ja pyrkiä sitä kautta taistelemaan syrjintää vastaan. Mitä täällä on sanottu on tärkeää tietenkin, mutta asiakirjan alussa ja monissa muissakin kohdissa sanotaan, että olemassa olevien direktiivien täytäntöönpano olisi johtanut parempiin tuloksiin, mikäli todellakin direktiivitekstejä olisi pantu täysimääräisesti täytäntöön. Joten minä toivoisin, että strategiaa voitaisiin käyttää todellisena välineenä, niin kuin itsekin sanoitte, mutta koska me emme voi paisutella tätä tekstiä kuitenkaan suunnattomasti, niin me tarvitsemme myöskin toteuttamiskelpoista työvälineitä. Mielestäni se on kaiken A ja O. Ja minä uskon, että tärkeimmät viisi kohtaa ovat kriisin hallinta, juridinen perusta, monitahoinen lähestymistapa, se on jäänyt uupumaan. Lisäksi meidän tulisi huomioida tapahtuneet muutokset alue- ja paikallistasolla. Meidän tulisi välttää selvä viesti rikivaliokunnan kautta ja lisäksi kansalliset toimintaohjelmat, jotka tulisi tämän tiekartan pohjalta luoda, ovat ne todelliset strategian osaset. Meidän tulisi siis vaatia komissiota ja jäsenvaltiota toimimaan määräysten mukaisesti. Hehän itse ovat sitoutuneet tähän strategiaan. Toivoisin siis, että tämä soveltamisala olisi tämän suuntainen, niin kuin äsken totesin, mutta olen toki samaa mieltä, että monia muitakin tärkeitä asioita pitäisi huomioida, kuten tämä taloudellinen seikka. Ja tämä tekstini perustuu myöskin niihin siihen työhön, jota on työllisyysvaliokunnassa tehty. Lisäksi tärkeänä asiana voidaan pitää naisasia, naisasianvaliokunnan laatima teksti. Ja regivaliokunta tietenkin kantaa kortensa kekoon, eli mitä heidän mielestään tulisi tehdä. Jokaisella on siis oma panoksensa annettavana, mutta toteaisin vielä, että täällä viitattiin useampaan otteeseen myöskin romaanien vastuuseen. Millä tavalla voimme ottaa romaanit mukaan tähän projektiin ja myöskin muut kuin romaanit? Olen pyrkinyt löytämään tasapainoisen lähestymistavan, mutta vaikka strategia saattaisiin aikaiseksi, niin tämä on vain yksi pieni osainen tästä koko projektista. Loput tarvitaan sitten alueen paikallistasolta ja tietenkin yksi tärkeä osainen on itse romaniväestön panos. Joten kollega Boskur. Te viittasitte tähän romaanien osallisuuteen. Sitä todellakin kaivataan, jotta tämä strategia käytännössä toimisi. Mutta olette varmaankin havainneet, että tämä työ ei pääty tähän, vaan monet muutkin valiokunnat joutuvat kantamaan kortensa kekoon, jotta voimme varmistaa, että tässä mennään oikeaan suuntaan. Eli että voimme luoda todella vahvan juridisen pohjan, jotta voimme vastata esitettyihin haasteisiin. Paljon on vielä tehtävänä, mutta minä uskon, että jo tämän asiakirjan avulla voimme viitoittaa sitä työtä, mitä strategian kautta halutaan tehdä. Jos tätä tekstiä halutaan vahvistaa, esimerkiksi siihen suuntaan, että mitä romaanien pitäisi tehdä tai muiden kuin romaanien ryhmien pitäisi tehdä, niin mielestäni se viesti kuvastuu jo tästä tekstistä. Kyllä me tarvitsemme sääntön noudattamista. Eli kyllä tässä kaikkien tulisi puhaltaa yhteen hiileen. Ja tässä tekstissä pitäisi suoraan sanoa, että pelkkä komission hyvä ehdotus ei riitä tai yksittäisten jäsenvaltioiden panostus ei riitä, vaan me tarvitsemme paljon enemmän. Ja oikeastaan se, mitä kaivataan, niin on se, että parhaita mahdollisuuksia käytetään hyväksi juuri äh, koulutuspuolella, terveydenhuollon puolella, vähemmistöjen inkluusion puolella ja muillakin saroilla. Kiitokset vielä kerran kaikille näistä kommenteista ja lähettäkää niitä minulle vielä jatkossakin, mikäli teillä jotain ajatuksia on. Kiitoksia. Kiitoksia Jaroka. Ja kiitän myös muita keskusteluun osallistujia. Muistutamme siitä, että tämä kysymys tulee uudestaan valiokunnassa esityslistalle 26. Tätä Ja nyt sitten seuraavaan kohtaan, kohta seitsemän tässä kokouksessa direktiivin 2003-109 EU-soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Tässä kuuntelemme esittelijäämme herra Lord Moraesta. Tämä koskee sitä, miten laajennetaan pakolaisiin pitkän ajan oleskelulupaoikeutus. Herra Moraes, viime viikollahan pidettiin varjo, esittelyiden kokous, siinä laadit, valmisteltiin ensimmäistä kolmikantaneuvottelua kokousta, jonka on tarkoitus pitää 12. päivä, siis huomenna. Herra Mores, te saatte puheenvuoron. This is one of... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on yksi Tämä on yksi kaikkein parhaimmista varoista kokouksista, joita meillä on viime aikoina ollut, ja olen todellakin kiitollinen, koska me halusimme saada tämän direktiivin Belgian kaudella läpi, niin kuin aiemmin jo sanoimme. Ja todellakin hienoa edistystä onkin saatu aikaan. Kaksi avainaluetta, joissa tarvittiin kompromisseja viime varjo kokouksessamme koskivat ensinnäkin sitä, voidaanko onko perheenjäsenellä oikeus, mutta ei kuitenkaan velvoitetta seurata karkoitettuja henkilöitä. Ja olen erittäin tyytyväinen voidessani sanoa, että tarkistus, joka tuli Mirialta, Cecilia Wexströmiltä, jos Argentinilta ja minulta itseltäni, niin, niin siinä tämä kanta on taitettu. Se on erittäin tärkeää, koska mehän puhumme perheväkivallasta ja muista tämän tyyppisistä kysymyksistä, joissa perheen jäsenillä ei tar- heitä ei pitäisi velvoittaa seuraamaan kartoittua henkilöä. Me halusimme varmistaa, että perheen yhdentyminen, yhdistyminen on kuitenkin perusperiaatteena. Ja se löytyy tästä näin kirjattuna. Sitten toiseksi kaksi kompromissitarkistusta koskien karkotusta kolmanteen maahan. Ja jälleen minä, Mirja ja muut tekivät tässä tarkistuksia. Me teimme näin, koska, koska ajatellaan juridista tulkintaa 21 artiklasta. Se mahdollistaa sen, että karkotuksia tehdään, voidaan tehdä kolmanteen ja sen valtioon Olemme sitä mieltä, että oli tärkeää ottaa tähän konsultaation mekanismi käyttöön ensimmäisen ja toisen valtion välillä, että turvattaisiin tilanne näistä syistä. Olemme edenneet paljon hyvin ja mielestäni huominen trialogi on sellainen, että me olemme hyvissä neuvotteluasemissa ja mitä tulee sitten neuvostoon, me halusimme lopultakin ratkaista tämän tilanteen, joka liittyy siihen, miten tämä aikaraja lasketaan otetaanko turva- huomioon se ajanjakso, jolloin turvapaikka-asia käsitellään. Joissakin jäsenvaltiossa siihen voi mennä valtavasti aikaa ja tämä vaihtelee maasta toiseen EU-ssa. Joten tämä aikarajan laskeminen on kriittinen lopullinen kysymys, joka meidän pitää vielä ratkaista neuvoston kanssa. Mutta vaariot esittelijät ovat siis tässä tavanneet ja tämä oli hyvä kokemus minusta ja haluaisin kiittää heitä lämpimästi ja myös EPPn sihteeristä nyt olemme mielestämme hyvissä asemissa osallistua tähän huomiseen tri- trilogiin. Morais. Kiitoksia herra Morais. Nyt sitten voimme alkaa keskustelun. Rova Wikström. Thank you very much. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen yksi varjoesittelijöistä tässä Dream Teamissa ja olen todellakin iloinen tästä nopeasta työstä, jonka olemme pystyneet tekemään. On tärkeää, että me pysymme tiukkana aikatuolutuksen suhteen, eli heti kun ensimmäistä kertaa kansainvälistä suojelua pyydetään, niin siitä kellon pitäisi lähteä tikittämään. Ja henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua, ei voida noin vain karkottaa vain ainoastaan siitä syystä, että henkilö karkotetaan rikollisuussyistä, mutta muita perheenjäseniä ei pitäisi pakottaa samalla myöskin poistumaan maasta, paitsi jos he itse sitä haluavat. Eli vielä kerran olen valmis tukemaan esittelijän tekemää työtä ja minä todellakin toivon, että mahdollisimman laajalti tätä tekstiä tuetaan ja toivottavasti kolmikantaneuvosto tulee menestyksekkäät. Meidän täytyy muistaa, että sopimus neuvoston kanssa ja tekstin hyväksyminen toivottavasti nopeuttaa menettelyä myöskin muiden turvapaikkakysymysten tiimoilta, jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen, eli vuoteen 2012 mennessä yhtenäinen eurooppalainen politiikka ja onnea menestystä huomiseen kolmikantaneuvotteluun liittyen. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen varjoesittelijänä ja seuran tasia EPPstä käsin ja omasta puolestani haluaisin tukea sitä, mitä esittelen Moraista. sanoi jälleen kerran kiittää häntä hänen rakentavasta lähestymistavastaan tietenkin varjoesittelijän kokous, joka pidi, jonka pidimme viime viikolla. Tätä kautta pystyimme löytämään todellakin tasapainoisia kompromisseja, joten minulla ei juurikaan lisättävä siihen, mitä täällä on jo sanottu, ellei sitten koskien näistä kahta kompromissia, joihin päädyimme, koska mitä tulee perheenjäsenten karkottamisen olen sitä mieltä, että todellakin on tärkeää, että takaisinotto jäsenvaltiossa jäsenvaltion kohdalla toimii niin, että otetaan huomioon Euroopan lainsäädäntö, mutta myös kansallinen lainsäädäntö, joka on voimassa asiassa. Tästä kohdasta me saimme aikaan kompromissin ja onnittelen siitä meitä itseämme. Ja sitten mitä tulee karkotukseen kohti kolmatta maata kompromissi, jonka johon päädyimme on myös erittäin tyydyttävä. Se, että konsultoidaan jäsenvaltioiden kesken, otetaan selvää, onko vaaraa, että henkilöä vainotaan kolmassa, ma- kolmassa maaha- maassa, jonne hänet lähetetään. Tämä tuntuu hyvältä asialta meidän mielestämme. Ja tässä täysin noudatetaan 21 artiklaa direktiivissä 2004-83. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijä, esittelijää erinomaisesta työstä. Toivon, että trilogi on tuloksellinen, koska jos löydämme sopimuksen kolmen toimielimen kesken tästä asiasta, niin voimme todellakin yhdessä onnitella, itseämme, että olemme taas ottaneet askeleen eteenpäin turvapaikkapaketissa. Kiitoksia. Si, Madame Neltseva. Jeltseva. En nyt sitten näe ketään muita kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron. Ei myöskään komissio eikä puheenjohtaja valtio Belgiakaan ilmeisesti halua tästä kommentoida tässä vaiheessa, joten siinä taisi olla tämä asia. Ollaan tyytyväisiä siihen, miten asia on meidän trilogin saakka, ja ollaan tyytyväisiä tähän varjoistelijan kokoukseen. Kiitämme teitä kaikkia, ja sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Kohta kahdeksan vähimmäisvaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myöntön suojelun sisältö. Kyseessä on uudelleen laatiminen. Esittelijänä kollegamme Jean Lambert. Ja Jean Lambert esittelee tämän mietintäluonnoksen. Direktiivi on yksi pääkohdista niin sanotussa turvapaikkapaketissa. Me kuulemme nyt hänen ehdotuksiaan, miten siis esittelijä aikoo asiassa edetä. Ja jatkossa kuulemme sitten komissiota tai valtiota, jos he haluavat osallistua keskusteluun. Jos ei, niin sen ja silloin ne voidaan sitten yhdessä keskustella. Rova Lambert, olkaa hyvä. Okay, thank you, President. Um... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Varmaankin muistatte, että edellisessä kokouksessa tarkastelimme työasiakirjaa, jonka laadin tämän aiheen tiimoilta. Ja siinä viitattiin nykyisen direktiivin keskeisimpiin kysymyksiin ja komission ehdotuksiin tähän uudelleen laaditun asiakirjan suhteen. Eli kyse on uudelleen laadinnasta ja muistuttaisin direktiivistä vielä sen verran, että siinä paneudutaan kahteen asiaan. Ensinnäkin suojelun perusta kahteen ryhmään liittyen. Ensinnäkin ne, jotka nauttivat toisiaista suojelua ja toisaalta pakolaiset. Ja mikä tämä suojelon sisältö on, se muodostaa tämän paketin toisen sisällön. Ja komissiohan on tähän liittyen todennut, että se aikoo huomioida tämän suojelun tason. Te olette havainneet, että tätä asiaa en ole tässä sen kummemmin käsitellyt, sillä nämä ehdotukset ovat pitkälti yhden johdonmukaisia jäsenvaltioiden toimien kanssa. Ja tästäpä syystä toivon, että me hyväksy tämän komission ehdotuksen. Tietenkin kaikki voivat olla eri mieltä tästä asiasta, mutta tietenkin tiettyjä tarkistuksia tässä on esitetty. Yksi tarkistus puuttuu. Se liittyy tähän viittaukseen, joka liittyy tarkastuslausekeeseen. Se ei ole vielä lopullisessa muodossa pöydällä, mutta se tulee vielä myöhemmässä vaiheessa esille. Mutta kiitokset kaikille niille, jotka ovat huomioineet tämän seikan. Olen kuitenkin lisännyt seuraavan seikan, niin kuin tässä selitysmuistiossakin sanotaan. Tähän on lisätty muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät tähän sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolikysymykseen. Erityisesti johdatosan kappale 29 ja artiklat 10.1d. Ehkä tämä näyttää vähäpätöiseltä muutokselta, mutta täällä muutetaan ja-sana tai sanaksi ja sillä on keskeinen merkitys. Sosiaaliset ryhmät, jotka joilla on yhteisiä luonteenpiirteitä, niin ne tulisi huomioida tässä. Ja sitten sanotaan, että tai yhteiskunnassa ne tunnustetaan erilaisiksi ryhmittymiksi. Eli tässä sanotaan, että nämä eivät ole mitään kumulatiivisia tekijöitä, vaan vaihtoehtoisia kriteereitä ja tästä syystä juuri tämä muutos 10.1.d d on tehty. Muitakin pienimuotoisia tarkistuksia on tehty lapsen etuihin vedoten. Ja keskeisin kysymys kuuluukin, että millä tavalla voidaan varmistaa juuri lasten hyvinvointi, mutta kaikkia asioita ei välttämättä tietenkään tässä direktiivissä voida huomioida. Kun katsotaan johdanto-osan kappaletta 17, komissio vaatii vahvempaa lapsen etujen huomioiden viitaten kansainvälisiin sopimuksiin ja minä haluaisin tässä korostaa näiden eri elementtien roolia silloin, kun tätä direktiiviä pannaan täytäntöön. Ja kuten sanottua, ehdotetaan uuden direktiivin artiklan kohdan mukaan ottamista, jotta tämäkin seikka voitaisiin huomioida. Sitten vielä pari muutakin muutosta, jotka liittyvät alaikäisiin, kuten artikla 2d kohdan 10. Siellä viitataan siihen, että kun asiaa käsitellään, niin silloin myös yksin matkustavat lapset huomioida. Ja seuraava seikka, joka on tullut esille, liittyy artiklaan 7 Kuten selitysmuistiossakin sanon, niin selkeä kanta UNHCRn puolella on ja muillakin tahoilla on se, että vain ja ainoastaan hallitukset voivat taata tämän suojelun, eivät muut toimijat. Mutta mutta tässä vaiheessa uudelleenlaadinnan kautta tätä asiaa ei voida huomioida. Jäsenvaltiot eivät nimittäin välttämättä ole samaa mieltä tästä, että vain hallitukset voisivat tämän asian hoitaa. Olen siis hoitanut asian siten, että tässä on olemassa sellainen linkittävä elementti, eli viitaan tässä artiklaan 7 ja tarkistuksiin 6 ja 7. Mielestäni tässä tarkennetaan tätä suojelun tarjoamisen mahdollisuutta. Kyse ei ole vain ainoastaan sitä, että oikeusvaltion periaatetta noudatetaan, mihin komissio viittaa ja josta tulisi pitää kiinni, mutta lisäksi tässä otetaan huomioon myöskin se, että toimijat olisivat myöskin vastuussa päätöksistään. Tältä osin tekstiä voidaan vielä tarkentaa mutta yleisesti ottaen tämä seikka on tärkeä. Sitten artikla 8 liittyy sisäiseen suojeluun. Komission ehdotushan menee siihen suuntaan, että tämä tarkastusmahdollisuus poistettaisiin – ja sitä kautta varmistettaisiin kestävän suojelun taso. Minun mielestäni tämä kuitenkin pitäisi jättää tähän tekstiin. Monet asiantuntijat ja kansalaisjärjestön edustajat ovat tätä vaatineet. Ne ovat ne ainoat tarkistukset, joita esitän tässä vaiheessa. Niitä ei ole hirveän montaa tarjolla, koska tämä uudelleen laadintahan käytännössä rajoittaa meidän toimintamahdollisuuksiamme. Muutamia muitakin tarkistuksia ehkä halutaan ehdottaa, mutta mielestäni nämä olivat ne tärkeimmät ainakin tässä vaiheessa. Kiitoksia. Au. Kiitoksia Rova Lambert. Sitten voidaan aloittaa keskustelu. Rova Romero. Gracias, president. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Tämä on todella sellainen teksti, jossa komissio on mennyt nyt askeleen eteenpäin niiden toimien yhdenmukaistamisessa, joita eri jäsenmaissa on turvapaikkakysymyksissä niin, että voidaan antaa tasapuolinen turvan ja suojan taso. Ja tämä on ollut hyvin merkittävä tarpeellinen edistysaskel. jäsenvaltioissa on ollut eroja turvapaikkakysymyksissä. Ja siksi tämä uusi direktiiviteksti on merkittävä. Ja kun katsotaan ja verrataan pakolaisstatusta ja kansainvälisen suojan, suojelun statusta, niin se, että ne asetetaan samalle tasolle – on hyvä asia, eli ei tehdä eroa eri kategorioiden välillä. Tämä on kaikkein tärkein edistysaskel ja yleisesti ottaen ryhmäni tukee Lamberin tarkistuksia, vaikka joissakin mielenkiintoisissa aiheissa täytyy ehkä mennä hieman syvemmälle, esimerkiksi mitä tulee suojeleviin henkilöihin. Tässä ehkä täytyy tehdä enemmän työtä. Ja Lambertin ehdotukset ovat kyllä hyviä. Me yritämme täydentää niitä, jotta saamme aikaan hyvän tekstin. Ja tässä on kyse nyt siitä, että jos alamme käydä keskustelua turvapaikkakysymyksistä. Tilanne on ollut niin erilainen eri jäsenvaltioissa, ei pelkästään sen takia, että aihe on hyvin monimutkainen, tai koska sitä koskevat säännöt ja lainsäädäntö on niin erilaista, tai resurssit ovat olleet hyvin erilaiset, vaan myös siksi, että tilanne jäsenvaltioissa on turvapaikkakysymyksissä hyvin erilainen. On erilaisia raja-asetelmia ja niin edelleen. on epäilemättä myös sellaisia, mm, sellaisia maita, joissa noudatetaan omia perinteitä tai maantieteellistä sijaintia, toimitaan sen perusteella, mutta viime vuosikymmenellä tässä on ollut hyvin paljon jarruttelua eri maissa näissä kysymyksissä. Ja samoin jos, jossakin muissa kysymyksissä, jotka eivät ehkä ole tässä tekstissä mukana, mutta toivottavasti pääsemme eteenpäin niin, että turvapaikka politiikasta tulee entistä johdonmukaisempaa. Παπα Νικολάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λάμπερτ για την πολύ Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rolla Lämpösiä erittäin hyvästä tasapainoisesta työstä. Esittelijä herra Kolmaajera ei ole nyt tänään paikalla, mutta ryhmäni nimissä haluaisin pyytää puheenjohtajistolta, mikäli mahdollista, lykätä tarkistusten aikarajaa. Selitän teille hiukan tätä ongelmaa meidän ryhmässämme. Suurin osa kollegoistamme huomenna tulee olemaan Portugalissa. Siellä meillä on opintopäivät ryhmässämme ja me palaamme ensi viikolla palaamme perjantaina ensi viikolla Strasbourg. Joten meidän ryhmämme todellakin pyytäisi muutaman päivän lisäaikaa, jotta voimme tehdä työtä ja antaa myös oman panoksemme, jotta mekin voimme vaikuttaa tekstin parantamiseen, mikäli mahdollista. Kiitos. Any other? Kiitoksia. Onko muita kommentteja ja ehdotuksia? Ei näytä olevan. Sentä sitten komissio, puheenjohtajavaltio. valtio on siis pyydetty. Rappi Papapaan Nikolau EPPn Pstä pyysi, että lykättäisiin aikarajaa tarkistusten jättöpäivää. Sopisiko tämä esittelijälle? Mrs. Lambert. Lambert. No, President, I think we... Ei, herra puheenjohtaja. Mielestäni on tärkeää, että kaikki ryhmät tuntevat itsensä sitoutuneeksi tähän projektiin, joten katsotaan sitten sihteeristön kanssa tätä aikataulutusta. Ehkäpä tämä asia saadaan tätä kautta kuntoon. Kiitämme teidän ymmärryksestänne. Ja muut puolustusryhmät ilmeisesti he eivät vastusta tätä pyyntöä. Niin varmasti sitten tämä on hyväksytty ja Katsomme sihteeristön kanssa uuden aikarajan tarkistuksille. Nyt no, näin. Tämä sitten tästä asiasta tällä kertaa. Kiitoksia vielä kerran. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Yhdeksän. Kansalaisaloite. Tärkeä kysymys ja asia. Kansalaisaloite kohta 9. A very substantial issue. Erittäin sisältörikas kysymys koskee EU. instituutioissa kysymyksiä. Meillä on täällä lausunnon tai perussopimusvaliokunta on tässä päävaliokuntana ja vetomusvaliokunta on mukana työjärjestyksen mukaisesti. Tässä on käytössä 50 sääntö, no, sääntö 50. Kansalaisaloite on siis tärkeä uudistus, jonka Lissabonin sopimus on ottanut esiin, ja tätä kautta on mahdollista kansalaisten osallistua demokraattisiin prosesseihin, demokraattiseen keskusteluun EU-ssa. Meillä on komissiolta ehdotus asetukseksi ja tässä esitellään toimintatavat ja, me, ja se, miten kansalaisaloitteen pitää sitten käytännössä toimia. Meillä on kaksi lausunnonlaatijaa tätä lausuntoa varten. Kollegamme Rova Kinga Kons ja kollegamme Cecilia Wikström, Wikström joka tänään esittelee tämän live-valiokunnan lausuntoluonnoksen. Me kuulemme myös varjoesittelijöitä ja aloitamme keskustelun muiden jäsenten kanssa, jotka haluavat vain tähän osallistua. Meillähän on sitten tiukka aikataulu, joten tarkistusten aikaraja on asetettu huomiselle kello 12. Okei, okay. so. Kiitos. No Rova Wikström ehkä haluaa nyt puheenvuoron. Vai ensinkö herra Rova Köns? Kons. Rova Köns. Cecilia, that I start and then Cecilia will continue. Uh... Niin me sovimme, että minä aloitan ja Cecilia jatkaa sitten. Mutta niin kuin totesitte, kansalaisten osallistuminen on yksi tärkeimmistä Lissabonin sopimuksen mukana tuomista uudistuksista. Tämä on tärkeää sekä osallistuvan demokratian kannalta, Meillä on muutamia ehdotuksia sen suhteen, miten ehdotusta tulisi muuttaa. Me lähdemme liikkeelle siitä ajatuksesta, että kansalaisaloite olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Me tiedämme, että prosessi ei ole kovin helppo, eli että miljoona allekirjoitusta saadaan aloitteen taakse, joten keskeisin ehdotuksemme kuuluu. Ensinnäkin, kun katsotaan tätä vähimmäisikää, jotta allekirjoituksen voi jättää, niin olisi meidän mielestämme 16 vuotta. Alun alkaenhan ehdotettiin, että se olisi kansallinen äänestysoikeusikä. Mutta me tiedämme, että joissakin maissa voidaan äänestää jo 16-vuotiaana, joissakin 18-vuotiaana, joissakin jopa myöhemmin, niin me tarvitsemme jos tarvitsemme tällaista yhtenäistettyä ikärajaa, niin silloin meidän tulisi käyttää tätä 16 vuoden ikärajaa. Ja yhtenä argumenttina toteamme, että koska kyse ei ole mistään päätöksentekoprosessista, vaan aloitteesta, joka jatkuu sitten lainsäädäntötyöllä, niin kyllä 16 vuotta käy. Ja olisi tärkeää myöskin kuulla nuoria mahdollisimman laaja-alaisesti silloin, kun puhutaan eurooppalaisista kysymyksistä. Ja tästäpä syystä ehdotammekin, että vähimmäisikä olisi 16 vuotta. Ja näin voisimme välttyä myöskin ongelmilta, jotka voisivat johtua kansallisista eroista. Ja sitten sen suhteen, että millä tavalla tätä tietoa kerätään tai allekirjoituksia kerätään. Me olemme ehdottaneet kolmas osa, mutta voitaisiin tässä myöskin soveltaa osan rajaa, koska se mahdollistaisi juuri miljoonan allekirjoituksen keräämisen helpommin. Ja minä uskon, että kyllä neljännes jäsenvaltioistakin riittäisi. Toinen ehdotus liittyy siihen, missä ajassa allekirjoitukset olisi vielä kerättävä. Meidän mielestämme tärkeintä ei ole se, että joka tapauksessa aikaa pitäisi olla neljä vuotta, vaan niissä tilanteissa joissa aloitteen tekijä ei saa riittävää tukea organisaatioiden puolelta, niin silloin voitaisiin käyttää tätä neljän vuoden rajaa. Se nyt ei ole liian pitkä aika miljoonan allekirjoituksen keräämiseksi. Mutta sitten tämä käsiteltäväksi hyväksyminen, se on ongelmallinen kysymys. Me nimittäin ehdotamme, että 5000 allekirjoitusta riittäisi ja riittäisi, että nämä saataisiin yhdestä jäsenvaltiosta ennen kuin tämä tarkastelu toteutetaan. Meidän täytyy huomioida, että tässä pitää kuitenkin kääntää nämä aloitteet ja muutkin asiat pitää huomioida. Joten tästäpä suusta, kun tämä tarkastelu on tehty, niin myöhemmässä vaiheessa voitaisiin nämä allekirjoitukset kerätä. Sitten tarvitsemme myöskin tällaisen suodattimen, ja siihen liittyen tarvitaan kuuden kuukauden sisällä kerättyä kuuden kuukauden sisällä tuhat allekirjoitusta. Ja pienimuotoinen muutos on se, että sellaiset kansalaisaloitteet, jotka ovat unionin perusperiaatteita ja aatteita vastaan, niin niitä ei pitäisi hyväksyä käsiteltäväksi. Ja kollega Wikström voi kertoa vielä omat näkemyksensä tästä asiasta ja sen jälkeen sitten voidaan antaa eri ryhmien varjoesittelyille puheenvuoro. Kiitoksia. Niin Cecilia voi kertoa sitten tästä tietojen keruukysymyksestä. Cecilia. Sitten kuuntelemme Cecilia Wikströmiä. Kiitoksia. Kinga jo ottikin esille kaikkein tärkeimmät kohdatestuslistalla tässä mietinnössä, mutta haluan vain tarttua tilaisuuteen tässä yhteydessä muistuttaa meitä siitä, että muutama vuosi sitten silloin, kun yleinen mielipide uudesta Lissabonin sopimuksesta oli kielteinen meidän jäsenvaltiossamme, poliitikot usein käyttivät tätä kansalaisaloitetta rohkaistakseen kansalaisia siitä, että he itse – saisivat enemmän sanavaltaa, heidän tahtoaan kuunneltaisiin sitten, jos ja kun uutta sopimusta aletaan toteuttaa käytännössä. Ei nyt pidä pilata tätä tilaisuutta ja jättää näitä tyhjiksi sanoiksi, vaan pitää varmistaa, että kansalaisaloitteessa tulee hyödyllinen väline ja tätä kautta voidaan lisätä demokratiaa, rohkaista kansalaisia antamaan äänensä kuulua ja näin tulee myös tilaisuus ja mahdollisuus saada aikaan muutoksia koko EU:ssa. Ja minulle Kingalle ja Kingalle tämä on ollut kaikkein tärkein ajatus. On ollut todellakin hienoa tehdä yhteistyötä tässä ja olen tyytyväinen myös, että saan muilta ryhmiltä tukea, vaikkakin on vielä joitakin ratkaisevan tärkeitä hankalia kysymyksiä jäljellä. Siksi odotankin mielenkiinnolla tätä keskustelua ja haluan huolella kuunnella, mitä teillä on sanottavananne ja jatkossa myös muutamme tämän mukaisesti tätä lausuntoa, niin kuin valiokunnassa toivotaan. Mitä tulee tähän keskeiseen nettisivun huomasimme silloin aikanamme, että tämä olisi tällainen avoin tapa kansalaisille tutustua asioihin tämän nettisivuston kanssa, löytää kaikki aloitteet sieltä, joista nyt täällä keskustellaan, ja jos, joissa ihmiset voisivat ilmaista niin nimensä, kansalaisuutensa ja seurata joka ikistä aloiteprosessia ja myös liittyä allekirjoittamalla. Myös paperilla kerätään tietysti allekirjoituksia, että kaikki ole aina verkossa, jotkut jäsenvaltiot eivät ole niin pitkälle edistyneitä näissä kysymyksissä, joten on tämä keskeinen nettisivusto, mutta myös paperilla kerätään ihmisten nimiä aloitteiden taakse. Niin, kuka sitten hoitaa tämä nettisivusto ja me emme ole vielä päättäneet itse asiassa. Pitäisikö tässä vastuussa olla komission vai parlamentin vai pitäisikö vastuutahon olla vetomusvaliokunta, mutta kuka sitten onkaan, niin tarvitaan tällainen keskitetty nettisivusto, jossa ihmiset avoimesti voivat tutustua siihen, kuinka monta allekirjoitusta nyt on saatu ja kuinka paljon niitä on sitten kuukauden jälkeen. Tämä, jos joku asia kiinnostaa erityisesti tiettyä väestöryhmää. Jos teillä on kysyttävää, niin kertokaa vain meille, niin sitten jatkossa laadimme lausunnon teidän mielipiteidenne pohjalta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Nyt meillä on täällä lista jäseniä, jotka haluavat osallistua keskusteluun, mutta ehkä ensin joko komissio tai valtion edustaja voisi aloittaa. Komission edustaja, herra Tenreiro. Kiitoksia oikein paljon herra puheenjohtaja. Niin, kun minulle tarjoutuu tämä mahdollisuus, niin haluaisin ottaa esille pari-kolme asiaa, jotka ehkä ovat ongelmallisia. Ensinnäkin tähän nettisivustoon liittyen, tietenkin sellainen luodaan komission puolelta ja komissio sitä hallinnoi. Ja tämä sivusto on myöskin aloitteiden rekisteri, eli kuka tahansa voi käydä sieltä katsomassa, kuinka monia aloitteita on pantu alulle ja missä vaiheessa ollaan menossa. Eli kuinka monia allekirjoituksia on jo kerätty ja onko komissio jo lähtenyt arvioimaan tilannetta vai onko projekti vasta lähtenyt käyntiin ja niin poispäin. Mutta me emme ole kuitenkaan sitä mieltä, että samalla tämä järjestelmä vastaisi myöskin allekirjoitusten keräämisestä. Se on eri asia. Allekirjoitusten, allekirjoitusten keräämisestä vastaisivat aloitteen tekijät itsensä mutta he joutuisivat sen itse luomaan oman sivustonsa ja komissio on valmis tukemaan heitä kehittämällä tällaista avoimen koodin softaa, joka voidaan ladata ja sen avulla voidaan sitten allekirjoituksia kerätä online. Tätä tukea voimme tarjota, mutta komissio ei hallinnoi tätä itse allekirjoitusten keräämisproseduuria. Ja mitä tulee tähän käsiteltäväksi hyväksymiseen ja 5000 allekirjoitukseen, me ymmärsimme asian siten, että kovinkaan monet eivät olleet valmiita hyväksyämään tätä 100 000 allekirjoituksen rajaa, joten me yritämme etsiä sellaista ratkaisumallia, jolla voidaan välttyä ongelmilta. Ehkäpä neljän esittelijän kanssa voitaisiin hakea ratkaisumallia. Eli että komissio voisi tehdä tarvittavat tarkastukset jo heti siinä vaiheessa, kun hakemus rekisteröidä ja sitten voidaan yksinkertaistaa tätä menettelytapaa vielä entisestään, mutta meidän täytyy vain sopia, että mitä tarkastuksia tehdään. Tästäkään ei pitäisi tehdä liian raskasoutuista järjestelmää, se on tärkeä asia. Ja mitä tulee tähän 48 kuukauteen, 12 kuukaudesta on puhuttu, mutta nyt puhutaan 12-18 kuukaudesta – ensimmäistä kertaa puhutaan näin pitkästä aikavälistä, mutta minun mielestäni näin heti kättelyssä voisin sanoa, että tämä ei välttämättä toimi, eikä ole järkevää, että näin pitkään odotetaan, koska välttämättä se ei johda parempaan tulokseen, joten me toivoisimme, että aika olisi lyhyempi Sitten mitä tulee muihin ehdotuksiin, niistäkin on jo keskusteltu ja komissiokin on esittänyt omat kantansa niihin liittyen. Me olemme usko edelleenkin sitä mieltä, että yksi kolmasosa jäsenvaltiosta on oikea määrä. Tietenkin keskustelemme asiasta vielä esittelyiden kanssa ja sitten tästä ikärajasta, siitäkin on keskusteltu jo neuvostossa ja neuvosto totesi, että komission ehdotus oli oikea. Eli katsotaan tätä äänestysoikeutta ikärajaa mutta tämä on tietenkin asia, josta voidaan vielä keskustella ja tehän tiedätte, että sekä neuvostossa että parlamentissa näitä keskusteluja käydään jo epävirallisella tasolla, jotta pääsemme mahdollisimman pitkälle yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Andreiro. Sitten voimme avata keskustelua. Rouva Intveld. Äh. Jos puheenjohtaja, ensinnä olen erittäin iloinen esittelijöiden ehdotuksiin, koska he yrittävät laskea tätä kynnystä kansalaisille osallistua kansalaisaloitteen kautta. Kuitenkin mielestäni kansalaisaloitteen kohdalla olen hiukan kahta mieltä, koska me luomme valtavia odotuksia. Monet ihmiset itse asiassa uskovat, että tämä on kansanäänestys. He saavat päättää siis tätä kautta ihmiset. Ja riski aiheuttaa pettymys on suuri koska olen myös sitä mieltä, että missä määrin kansalaisodotus aloite onnistuu, se riippuu niinkään siitä, miten järjestämme allekirjoitusten keräämisen, vaan tämä äh, menestys riippuu komission vastuusta. Ja suoraan sanottuna, rehellisesti sanottuna, jos näen, miten komissio reagoi toiseen demokratian välineeseen, nimittäin parlamentaarisiin kysymyksiin, niin en nyt ole aivan luottavainen koska niin kuin kuka tahansa julkishallinnon edustaja tai täytäntöönpanovallan edustaja, niin komissio on on tehnyt tästä tavallaan taidetta. Se jotenkin hienovaraisesti on vastaamatta näihin kansanedustajien esittämiin kysymyksiin. Jos komissio aikoo olla yhtä väistelevä kansalaisuuteen kohdalla, niin silloin kyllä joudumme isoihin hankaluuksiin mielestäni, koska silloin me luoneet odotuksia, ihmiset tulevat olemaan äärimmäisen pettyneitä. Ja viimeinen asia, jonka vielä sanoisin tästä asiasta, vetomuksia on aikaisemminkin ollut. Eihän tämä ole kansanäänestysväline, vaan tämä on tällainen vetomuksen kaltainen aloite. Vetomuksia tulee päivittäin valtavasti nuoria, jotka ovat netissä. He ovat äärimmäisen hyviä käyttämään näitä nettisivustoja hyväksi ja keräävät sitten näitä aloitteita me saamme joka ikinen päivä meille ja edustajina. Oli sellainenkin vetomus, jonka olivat aloittaneet, jonka oli aloittanut tämänhetkinen komission jäsen Rova Malmström. Hän järjesti vetomuksen jonka nimenä oli yksi istuntopaikka Euroopan parlamentille, se keräsi yli miljoona allekirjoitusta. No vastasiko komissio tähän jollakin tavalla? Ei, se täysin ignoroi koko aloitteen huolimattakaan sitten neuvostosta. Emmehän nyt siltä mitään enää edes odota. Joten sen sijaan pikemminkin, että puhuttaisiin teknisistä kysymyksistä liittyen allekirjoitusten keräämiseen, minä haluaisin tietää, miten voimme olla varmoja siitä, että komissio ottaa nämä vetomukset vakavis, vakavasti. No. Kiitoksia. Nyt sitten varjoesittelijämme Ruva Koratsa Bild. I, I really enjoy... Kiitoksia herra puheenjohtaja. On ollut todella miellyttävää tehdä yhteistyötä eri esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa ja me pääsemme hyvin pitkälle, jotta voimme huomioida sen, mitä täällä juuri totettiin, ettei tässä synny turhia toiveita ja pettymyksiä. Kyse on todellakin siitä, että miten avoimesti ja selkeästi voimme nämä pelisäännöt määritellä jotta tämä järjestelmä toimii todellakin osallistuvan demokratian suuntaan ja ettei tästä synny mitään väärinkäytön mahdollisuutta. Joten minun mielestäni tämän pitäisi olla eh, mahdollisimman epäbyrokraattinen, yksinkertainen, jotta ihmiset todellakin voivat tähän osallistua. Ja olisikin erittäin hyvä, jos komissio osallistuisi tähän, yrittäisi lisätä esimerkiksi valistusta esimerkiksi nettisivustojen avulla, mutta komission ei todellakaan pitäisi olla vastuussa allekirjoitusten keräämisestä. Tässä on yhtäältä tämä allekirjoitusten kerääminen ja toisaalta tiedottaminen asiasta, eli mitkä aloitteet voidaan hyväksyä käsiteltäväksi ja mitkä ei, ja kuinka moni on jo allekirjoittanut tämän hakemuksen tai vetoomuksen. Komissio ei vastaa sitten itse näiden allekirjoitusten keräämisestä. Ja järjestäjien pitäisi olla luonnollisia henkilöitä. Ja mitä sitten tulee tähän rahoitukselliseen tukeen ja avoimuuteen sen suhteen, mistä rahaa tulee ja milloin sitä on tullut ja mistä, niin se on erittäin tärkeä seikka, jotta tässä voidaan välttyä väärinkäsi, väärinkäytöksiltä. Tietenkin raha voisi tulla markkinointitarkoituksissa vaikka kolmansistakin maista, joten ehkäpä meidän tulisi hyödyntää jo olevas, olemassa olevia määräyksiä avoimuuteen liittyen. Poliitikot, jotka edustavat demokratiaa, niin he, heillä hän on jo mahdollisuus toimia aloitteellisesti, joten meidän täytyy pitää erillään tämä edustava demokratia ja suora demokratia. Minun mielestäni tämä ei olisi syrjivä. Ja Kingan kanssa ja Cecilian kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä yksi kolmannes jäsenvaltiosta riittäisi eikä yksi neljännes. Mitä tulee tähän vähimmäisikärajaan, en ole samaa mieltä kollegoiden kanssa, sillä minun mielestäni on aivan järjetön ajatus ja täysin mahdotonta toimia eri tavalla. Me emme voi vaatia kaikkea toimimaan samalla tavalla kuin esimerkiksi Itävalta. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa eroja äänestysoikeuteen liittyen. Ja herra puheenjohtaja, jos sallitte vielä, tämähän on ihan tuulesta temmattu lukio, luku. Mihin se perustuu? Voisihan se olla 15 vuotta tai 17 vuotta tai jotain muuta, joten kyllä meidän täytyy lähestyä tätä käytännön läheisemmin. Ja mitä tulee tähän yhteen vuoteen, olisi ihan hyvä. Tämä aikarajan pidentäminen neljäksi vuoteen on kyllä ö, mahdoton ajatus. Ja mitä tulee Afkon esittelijän ehdotukseen, Mielestäni on hyvä, että tämä rekisteröinti ja käsiteltäväksi hyväksymisprosessi pitäisi yhdistää, eli se olisi yksi ja sama asia, ja se vähentäisi todellakin tätä byrokraattista taakkaa. Ja vielä kaksi asiaa, jos sallitte, herra puheenjohtaja. Minä nyt eh, toimin täällä Italian edustajana, mutta asun Ruotsissa, mutta nyt heräisi kysymys, että minkä perusteella minä toimin, kansalaisuuden mukaan vaiko asuinpaikan mukaan. En puhu täällä nyt itsestäni edustajana, vaan jos olisin ihan tavallinen kansalainen. Eli pitäisikö tässä jollakin tavalla huomioida tämäkin seikka. Viimeisimpänä asiana toteaisin, että meidän tulisi kaikin keinoin välttää tätä pettymysten mahdollisuutta. Jos miljoona allekirjoitusta on kerätty ja komissio sanoo, että me emme ryhdy minkälaisiin toimenpiteisiin, mitä tehdään sitten, koska tämähän voitaisiin tulkita eräänlaiseksi äh, bumerangiksi, joka sitten napsahtaa omaan nilkkaan, joten nämä seikat halusin tässä yhteydessä ottaa esille. Kiitoksia. Let's hear from... Kiitoksia, Rova Koratsa Belt, Sitten herra Klees on myös varjoistellinen tässä mietinnössä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kyllähän tässä on mielenkiintoisia tarkistuksia esitetty. Ja tarkoituksena on helpottaa lähestymistapaa, koska monethan ovat sitä mieltä, että kansalaisaloite on väline, jota komissio ei oikein ole valmis tukemaan. Meidän tulisi antaa kansalaisille mahdollisuus sellainen viesti, että demokratiaa saadaan tätä kautta lisättyä. Ja meidän tulisi siis välttää tällaisia turhia esteitä. Eli kyllä erittäin mielenkiintoisia tarkistuksia on esitetty, kuten esimerkiksi tämän aikajakson pidentäminen, allekirjoitusten määrä ja niin poispäin heti tässä alkuvaiheessa, mutta ei missään nimessä voi hyväksyä tarkistusta kolme, jo, jossa todetaan, että onko tämä aloite mahdollinen ottaa käsittelyyn käsittelyyn sillä kriteerillä, että se ei vastaa unionin arvoihin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mehän emme näitä tiettyjä asioita voida määritellä selkeällä tavalla ja tämä saattaa johtaa tulkintaeroihin ja se taas johtaa epäselvyyksiin. Minun mielestäni meidän täytyy tehdä päätöksiä komission taholta, ja se taas edellyttää johdonmukaista lähestymistapaa. Eli mitä tarkoitetaan näillä eurooppalaisilla arvoilla tai muilla vastavalaisilla sanoilla. Eli me tarvitsemme selkeitä määritelmiä eikä mitään vesitettävissä olevia muotoiluja. Ja sitten tämä tunnisten numero, ei tässä nyt viittaa näihin esittelijöiden tarkistukseen, vaan komission ehdotukseen. Siellähän viitataan siihen, että kun allekirjoittaa tämmöisen aloitteen, niin pitää ilmoittaa nimi, asuinpaikka ja sitten vielä joku henkilöllisyystodiste, henkilöllisyystodistuksesta löytyvä tunnisten numero, passin numero tai joku muu vastaava. Se saattaa olla kansalaisten innokkuutta rajoittava vaatimus. Meidän pitää yksinkertaistaa prosessia eikä, eikä tehdä tästä entistä hankalampaa. välttämättä kaikki kansalaiset eivät ole halukkaita paljastamaan tällaisia henkilökohtaisia tietoja. Ja ehkäpä kansalaiset eivät sitten olekaan enää niin halukkaita allekirjoittamaan aloitteita. Ainakin minä tulen ehdottamaan sellaista, että tämä vaatimus poistetaan, eli että joku henkilöllisyystodistuksen numero pitäisi myöskin ilmoittaa, kun hakemuksen allekirjoittaa. Kiitoksia. Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut ensinnäkin molemmille esittelijöille. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Ja meillä on ollut tarkistukset. Itse olen ollut, olen joutunut tekemään töitä oman mietintöni kanssa ja siksi olen puuttunut tähän vasta näin myöhään. Mutta jotakin huomioita. Ehkä voidaan pohtia sitä, olisiko tässä nyt yksi viidesosa jäsenvaltiosta tai yksi kolmas osa, kuten komissio sanoi, siis jäsenvaltioiden määrä, joista allekirjoitukset tulee, on mielenkiintoinen kysymys. Ehkä olen ymmärtänyt tarkistukset tässä nyt väärin. Yksi ja kymmenen tarkistukset ovat mielestäni ristiriitaisia. Ensimmäisessä tarkistuksessa puhutaan yhdestä viidesosasta ja kympissä sitten yhdestä neljäsosasta. Ehkä tämä on vain tällainen sisäinen pikku epähuomio, tai sitten olen ymmärtänyt tämän väärin. Sitten äh, tämä äänestys tai ikäraja tässä. Mielestäni tässä täytyy käyttää äh, jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, siis joissakin valtioissa voi äänestää 16-vuotiaana esimerkiksi eh, kunnallisvaaleissa. Olisiko siis niin, että toisaalta voisi osallistua jossakin jäsenvaltiossa tällaisen kansalaisaloitteeseen, mutta ei sitten kuitenkaan saisi äänestää vaaleissa. No, tämä ei ole ehkä kaikkein suurin ongelma, mutta tässäkin täytyy olla tarkkana. Sitten yllättäen olen Clansin kanssa yhtä mieltä näistä eurooppalaisista arvoista. Olisi hienoa, että meillä olisi tällainen yhteinen määritelmä arvoista, mutta se, että komissio saa päättää, mikä on arvojen mukaista, mikä ei, mene mielestäni liian pitkälle, koska tämä avaa ovet mielivaltaisuudelle. Hyvin usein, ei peitellysti, vaan avoimesti jos puututtaisiin esimerkiksi kuolemantuomiokysymyksiin, tämä olisi selkeä. Mutta jos esimerkiksi puhutaan äidin suojelusta, jos joku sanoisi, että tällainen pitäisi purkaa, niin onko tämä nyt sitten arvojen vastaista vai onko tämä asia, jota ei poliittisesti toivota? Tässä ei voida pakota komissiota mihinkään lainsäädäntöön, mutta on tärkeää katsoa, kuka päättää sen, hyväksytäänkö aloite vai ei. Me poliitikotkin olemme sitten yhtä aikaa kansalaisia, mutta meillä ei ole aloiteoikeutta toisin kuin ehkä jossakin kansallisessa parlamentissa, mutta no, tämä on nyt hieman hankalaa. Itse vastustan sitä, että tässä tämä alaraja laskettaisiin viiteen tuhanteen, koska tietyt ay ja muut järjestöt saisivat paljon helpommin sitten 5000 ihmistä liikkeelle kuin esimerkiksi 10 prosenttia tai 100 000 tai jotakin tällaista. Ja tätä tai saisi käyttää väärin. On myös tärkeää, vaikka komissio puhuikin tätä vastaan, että meillä olisi tällainen komission kautta kulkeva internet, allekirjoitusten keräämisjärjestelmä, jos ihmiset voisivat sitten rekisteröityä. Ja lopuksi pari asiaa. Minä täytyy sanoa, että en nyt aivan ymmärrä tarkistuksia 22-26, niiden sisältöä. Siis onko tässä nyt kyse siitä jäsenvaltiossa, jos, jonka kansalainen on. Itse asun Brysselissä, mutta olen kuitenkin Saksan kansalainen, siksi tässä on ehkä jonkinlainen ristiriita. Mutta varmasti esittelijät ovat ottaneet tämän kyllä huomioon. Ja vielä lopuksi Klaas niin olen yhtä mieltä Klassin kanssa siitä, miksi tässä pitäisi ilmoittaa henkilötunnuksen numero. On sellaisia maita, jossa ei ole esimerkiksi velvoitetta kantaa mukanaan henkilökorttia. Ja siksi en ymmärrä, miksi tässä nyt pyydetään näin monta eri asiakirjaa pitäisi olla henkilökortti, sen numero, kansalaisuus, osoite. Eli se, että voidaan tarkistaa, onko joku todella virallisesti rekisteröitynyt johonkin maahan. Tämä on helppo osoitteen avulla tarkistaa. Sitten puuttuvat tiedot Ovatko ne nyt sitten este sille, että hakemusta ei voida hyväksyä. Jos jollakin ei ole esimerkiksi sähköpostia, niin eihän se voi estää sitä, etteikö hänen allekirjoitusta hyväksyttäisi. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kyllähän tämä kuulostaa hyvältä, tämä kansalaisaloite. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että odotukset ovat suuret. Kansalaiset luulevat, että tästä voisi syntyä vaikka mitä ihmeitä, kunhan vaan saadaan miljoona allekirjoitusta kerättyä. Olisi valitettavaa, jos sitten kansalaiset pettyvät. Tietenkin tämä voi toimia hyvin, toivottavasti tämä tuleekin toimivan hyvin, mutta mitä tulee tähän ikärajaan 16 vuotta, Mielestäni tämä ei ole hyvä. 18 olisi parempi. Silloin se tarkoittaisi sitä, että noudatettaisiin kansallisia äänestys ikärajoja. Eli milloin kansallisella tasolla ollaan äänestyskelpoisia ja äänioikeutettuja. Ja minun mielestäni on myöskin tärkeää huomioida tuleva Duffin teksti. Tärkeintä tähän asiaan liittyen on se, niin kuin kollega Klaskin totesi, nämä EUn arvot, kollega Klas viittasi jo tähän asiaan, ja nyt kysyisinkin, että Mihin tämä käytännössä liittyy? Jos katsotaan sopimusta, niin täällä sanotaan, että vähintään jos vähintään miljoona kansalaista on sitä mieltä, ei täällä sanota mitään sen kummempaa. Joten kyllä tässä on olemassa tietynlaista ristiriitaisuutta havaittavissa. Ei tämä mielestäni ratkaise tätä kysymystä. Ja sitten kysyisin, että olisiko unionin arvojen vastaista, jos kansalaisaloitteen ajatuksena olisi Euroopan parlamentin toiminnan lopettaminen tai jotain muuta vastaavaa. Eli tämä ei välttämättä ole ihan yksioikoinen asia ja kysymys. Ja sitten tämä toissijaisuusperiaatteeseen vetoaminen – Olisiko se mahdollista? Kyllähän kansallisessa parlamentissa asioita voitaisiin joskus nopeammin käsitellä kuin täällä Euroopan parlamentissa. Ja sitten viimeisen kysymys liittyy nettisivustoon. Mikäli tämä hyväksytään tämä ehdotus, niin tarkoittaako se, se sitä, että meillä olisi käytössä vain ainoastaan yksi nettisivusto vai useammat? Ja meidän tulisi välttää myöskin, että näitä sivustoja käytetään eräänlaisena propagandana, kerrotaan miten hienoa Euroopan unioni tarkoittaa, vaan että siellä todellakin paneudutaan vain ja ainoastaan siihen keskeisimpään kysymykseen, eli tähän kansalaisaloitteeseen. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Nedelcheva. Nedelcheva. Rova Nedelcheva. No. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja. Minäkin uskon tämän ainutlaatuinen väline ja meidän pitää todellakin tehdä sitä mahdollisimman helppokäyttöinen. Tässä ratkaiseva on tärkeää että yksinkertaiset selkeät säännöt. Minä kuulun myös vetomusvaliokuntaan, olen siellä varjoesittelijänä omasta ryhmästäni tämän takia olen sitä mieltä, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisella kannalla kansalaisaloitteesta. Meidän pitää voida myydä tällaista vahvaa kantaa neuvoston suuntaan ja tämän takia mielestäni on tärkeää, että yritetään lähentää myös AFKon ja vetomusvaliokunnan esittelyiden kantaa, kun ajatellaan tätä hyväksyttävyyttä. Tässä valiokunnat ovat sopineet siitä, että ryhmitellään nämä kaksi vaihetta rekisteröintiin ja hyväksyttävyyteen. Siis komission täytyy tehdä päätöksensä ilman, että mitään filteriä tässä varsinaisesti olisi, mutta kuitenkin valvoen sitä, että EUn oikeudellisia perusteita tässä noudatetaan ja kunnioitetaan ja että kansalaisaloitteet eivät ole kevein pohjin laadittuja tai vääräperusteisia. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi, jotta tästä instrumentista tulee mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja samanaikaisesti ei tätä ovea auki tällaisilla absurdeille hankkeille, jotka perustu, ole perusteita. Toisaalta, mitä tulee kolmas osaan jäsenvaltio tai kaikkia kans- jäsenvaltioita, mitä tulee miljoonaan kansalla allekirjoituksen. Tässä varmasti löydämme äh, kompromissina eikä suurempia ongelmia synny. Mutta jos pidetään tämä suodatin, 500 miljoonaa allekirjoitusta tässä hyväksyttävyysvaiheessa jo mukana. Silloin täytyy toimia niin, että suhde, joko valitaan yksi neljäsosa tai yksi kolmasosa, sitä sovelletaan myös tässä yhteydessä. Muutoin voin hyvin aloittaa aloitteen 5000 ky- asukkaan kylässä ja silloin voin päätyä siihen, että väärennän tätä hanketta tavallaan, koska sitten se ei enää olisikaan mikään kansalaisaloite. Viittaan tässä tarkistuksiin 7 ja 23 ja koko tämän vaiheen ajan korostan ja tuen sitä, mitä kohdat Koratsa äsken sanoi. Tässä rahoituksen avoimuus on tärkeä, eikä pidä unohtaa sitä, että tarkastellaan sitä, miten voitaisiin tämä integroida, mutta tämä on myös tärkeä aspekti. Sitten lopuksi yksi kohta herkästä kysymyksestä, nimittäin äh, henkilökortista. En puolesta, että henkilöllisyystunnus pitäisi antaa allekirjoituskaavakkeessa. Yksi vaihtoehto olisi se, että mainittaisiin kansalaisuus ja tai asuinpaikka, pysyvä asuinpaikka ja pysyvä asuinpaikka olisi ehkä ensimmäinen kriteeri, joka otetaan huomioon. Ja sitten, jos on epäilystä, niin sitten voitaisiin ottaa huomioon tämä kansalaisuus toisena kriteerinä. Sitten lopuksi vielä kaksi muuta asiaa, joista olen jälleen samaa mieltä siitä, mitä äh, Alvaro ja Koratsa Pyrkin pikemminkin puolen sitä, että pidetään kiinni ikärajasta, joka perustuu Euroopan vaaleihin eikä lasketa sitä 16 vuoteen. Ja minä puolen myös sitä, että rajoitetaan aikaa, jonka aikana äh, allekirjoitus kerätään neljä vuotta on aivan liian pitkä aika, vuosi on parempi ja neljä vuotta on todellakin varsin pitkä aika erityisesti kansalaisille. Kiitoksia. Kiitos. Rova Keller. Thank you. Um... Kiitoksia. Niin kuin jo täällä on todettu, niin kyllähän odotukset ovat suuret, mutta siihen me pyrimmekin. Me halusimme ottaa tämän Lissabonin sopimuksen, koska me halusimme tehdä unionista kansalaisläheisemmän, joten ratkaisu ongelmaan ei voi olla se, että me madallamme näitä odotuksia, vaan että vastaamme niihin odotuksiin, joita on olemassa ja että tästä syntyy todellista lisäarvoa. Eli että tässä mennään pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä voidaan vetomusten kautta saada aikaiseksi. Meidän täytyy vain varmistaa, ettei komissio vain kohota olkapätän ja sanoa, että emme tätä hyväksy käsiteltäväksi. Meillä on olemassa erinäisiä välineitä, joilla voidaan kansalaiset saada lähemmäksi Euroopan unionin toimintaa, joten meidän ei tulisi hankaloittaa tätä osallistumista ja mahdollisimman pikaisesti nämä järjestelmät pitäisi saada käyttöön. Ja jos haluamme ihmisiä tähän mukaan enenevässä määrin, niin 16 vuoden ikäraja on yläikäraja mielestäni eikä alaikäraja. Jos me haluamme, että tämä EUn ajatus saadaan kansalaisten päihin, niin silloin meidän tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloittaa. Ja kyllä 16 vuotta on aika myöhäinen ikä. Ja ei voida sanoa, että 16 vuoden ikäinen ei vielä kykenisi tekemään itsenäisiä päätöksiä. Ja sitten täällä on viitattu myöskin tietojen keruuseen. Tämä on tärkeä kysymys, mutta meidän mielestämme ei ole tarpeen kerätä kaikkia näitä tietoja. Myöskin tietosuojavaltuutettu Euroopan unionissa on ollut aika kriittinen näiden tietomäärien suhteen. Me ehdotamme myöskin tähän hyväksyttävyys testiin. Se pitäisi toteuttaa rekisteröintivaiheeseen eikä myöhemmässä vaiheessa, koska ensin saattaa mennä paljon aikaa ja energiaa hukkaan, kun allekirjoituksia kerätään ja sitten yksi kaksi selviääkin, että tämä ei, tätä ei voidakaan hyväksyä käsiteltäväksi. Mitä tulee sitten tähän avoimeen koodiin, on ihan hyvä, että komissio tällaisen mahdollisuuden tarjoaa netin käyttämiseksi. Kyllä minun mielestäni tämä yksi viidesosa jäsenvaltiosta olisi järkevä raja. Meidän täytyy varmistaa, että aloitteen tekijöillä on todellinen mahdollisuus menestyä tässä projektissaan. Me tiedämme, että kansallisella tasolla mahdollisuuksia on tarjolla, mutta välttämättä niistä ei ole käytännön tasolla mitään hyötyä. Tämähän on pelkkää silmänlumetta, jos tästä ei kuitenkaan käytännössä voi olla mitään hyötyä. Ja komissiohan totesi, että allekirjoitusten keräämisaika, jos se pidennetään 48 kuukauteen, niin välttämättä se ei olisi järkevää. No tästä voidaan tietenkin olla eri mieltä, mutta minun mielestäni tämä ei välttämättä aiheuta käytännössä mitään ongelmia, joten ehkäpä voisitte tämänkin vielä huomioida. Kiitoksia. Verset. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mutta koska ristiriitaisuuksia on, niin selitän hiukan omaa kantaa. Niin ensinnäkin haluan pyytää anteeksi Robert de Jonkilta, joka oli Guesta esittelijänä, varjostelijana. Hän ei voinut olla tänään paikalla. Mutta minä myös olen tässä mukana, koska olen varjoesittelijänä kulttuurivaliokunnassa. Kulttuurivaliokunta on ensimmäinen valiokunta muuten, joka on tätä asiaa työstänyt ja on jo tehnyt joukon ehdotuksia sen että kehitettäisiin kansalaisuutta, niin kuin se roolikin on. Erityisesti mitä tulee nuorisoon, niin mistä tämä onkin tärkeä asia ottaa huomioon. Erityisesti kun ajatellaan tätä 16 vuoden ikärajaa, sillä koska kansalaisaloite ei ole juridisesti, sillä juridisia vaikutteita, on aika loogista, että se olisi tällainen väline – jolla voitaisiin kannustaa kansalaisuutta myös nuorison kohdalla. Ja siksi minä puolan tätä niin kuin muukin kulttuurivaliokunta, että ikäraja olisi 16 vuotta. Sitten, että laskettaisiin kynnystä. Olen samaa mieltä tästä tarkistuksesta, että lasketaan kynnystä neljäsosaan. Haluaisin julkista tehdä tällaisen ehdotuksen kulttuurivaliokunnasta koskien aloitteen aloitusta, koska kulttuurivaliokunnan esittelijä ehdottaa tällaista järjest- yhdeksän jäsenen järjestäytymiskomitea, joka edustaa neljättä osaa jäsenvaltiota, ja sitten vältettäisiin nämä erheet hyväksyttävyydestä. Tämä olisi mielenkiintoinen me vielä kuitenkin keskustelemme kulttuurivaliokunnassa tästä asiasta ja me varjoista esittää työstämme tätä asiaa, koska muuten olen sitä mieltä, että pitää välttää sellaista, että kansalaisten epäluottamus lisääntyy kansalaisuutta kohtaan. Mielestäni kans, Euroopan kansalaisuus pärjää paremmin, jos EU eri instasseissaan pitää, ei lakkaa pitämästä ihmisiä sellaisina kansalaisia pelottavina. Sitten haluaisin korostaa yhtä kohtaa, joka on meistä tärkeä asia julkistaa, nimittäin jos komissio hylkää tämän hankkeen, ja sen perustelut pitää myös antaa julkisesti. Mikäli ymmärsin oikein, mitä komissio sanoi tästä sitwebistä, niin olen pikemminkin tyytyväinen tähän vastaukseen. Mielestäni se vastaa myös tähän keskusteluun, jota me kävimme kulttuurivaliokunnassa asiasta vaikkakin tämä vaatii vielä lisätutkintaa. Minulla on yksi kysymysmerkki koskien sitä, että jatkuvasti viitataan, viitetään kansalaisvaltioon kontrollissa, kontrollin kohdalla. Tämä aiheuttaa minulle ongelmia erityisesti, koska niin kuin Sofillekin tietosuoja on tärkeä kysymys. Me tiedämme, mitä tämä tarkoittaa joissakin Euroopan valtioissa. Tässä pitää todellakin olla todella aidosti valppaavainen näissä tietosuojakysymyksissä. Tarvitaan suojaa suhteessa kansallisiin eurooppalaisiin institu- toimielimiin ja myös järjestäjiin. Kansalaisia pitää todellakin suojella näissä kysymyksissä. Ja minulla on vielä kysymyksiä tästä tarkistuksesta numero neljä. Olen samaa mieltä siitä, että poistettaisiin tarkistus viisi. Mielestäni niin kuin muutkin ovat sanoneet, pitää vähentää näitä tietoja minimiin. Se tieto, jota pyydetään kulttuurivaliokunta, ehdottaa, että kysytään ikää ja asuinpaikkaa. Tämä meistä riittää aivan hyvin eikä mitään henkilöllisyystunnustuksia tai numeroita. Muistuttaisin siitä, että kansalaisuusaloite ei ole mikään äänestys, vaan sellainen mahdollisuus, joka avataan tässä kansalaisille. Ja pitää välttää, että he ovat epäluottavaisia. Ja sitten emme mitenkään voi hyväksyä Äh, henkilöllisyystodistusta, sitä ei kaikissa maissa ei edes ole käytössä. Sitten korostan vielä sitä, että avoimuus on aivan välttämätöntä, mitä tulee aloitteiden rahoittamiseen. Ja avoimuus tarvitaan myös järjestäjien suhteen. Kulttuurivaliokunnassa me puollamme myös sitä, että suljetaan tästä pois parlamentin jäsenet, ei sen takia, etteivätkö he olisi kansalaisia, mutta heillä on omat keinonsa vaikuttaa. Ja pitää jättää tämä aloite todellakin kansalaisaloitteeksi. Minulla on vielä yksi kysymys koskien tästä 12 kuukauden aikarajasta. Siitä on kiinnittunut 48 kuukautta 16 ja 6 kuukaudeksi 23. Ymmärrän kyllä, mihin nämä aikarajat viittaavat ja mitä ne vastaavat, mutta tuntuu hiukan ristiriitaista vähentää aikarajaa, jona kerätään ensimmäiset allekirjoituksesta lisätä tätä toista jaksoa, koska mielestäni kaikkein vaikeinta on saada viisi tuhatta ensimmäistä allekirjoitusta. Sitten viimeinen asia, minä haluan, että otetaan huomioon kansalaisu, asuinpaikka, asuinpaikkakansalaisuus ja, ja kansalaisuudessa pitää ottaa huomioon nuoret ja kansalais, asumisoikeuden omaavien kansalaisten mahdollisuudet. Me, näin voimme osoittaa heille, että haluamme ottaa kaikki ne, jotka asuvat Euroopan alueella, EUn alueella. Haluaako, haluako joku muu kommentoida? Herra Bros, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitoksia. Minäkin hyväksyisin sen, että me leikkaamme tätä 300 000 rajaa ja että myöskin tässä hyväksyntävaiheessa mennään tästä kolmesta yhteen ja sitten näistä jäsenvaltioista neljännekseen. Ja mitä tulee 12 kuukaudesta 48, sen voin hyväksyä. Ja sitten mitä tulee nettisivustoon, sitä kauttahan tiedot tulisi kerätä. Ja minun mielestä jos tämä huomioidaan, niin silloin Kyse olisi todellisesta kansalaisaloitteesta ja se voisi toimia menestyksekkäästi, eikä niitä järjestetä suurten järjestöjen intressien mukaisesti. En voi hyväksyä sitä, että tämä EUn arvojen kriteeri otettaisiin tähän mukaan, koska sitä ei kukaan pysty suoraan määrittelemään, niin kuin kollega Klaiskin totesi. Enkä voi hyväksyä muutenkaan tätä arvokysymystä, sillä yleensähän ei haluta kuulla, mitä kansalaiset ovat aidosti mieltä asiasta, ja se ehkä rajoittaisi tätä käytännön toimintamahdollisuuksia. Mutta välttämättä todellista hakemusta ei voida hyväksyä käsiteltäväksi, koska se olisi arvojen vastaista, mutta voitaisiko aloitteella vaatia arvojen muuttamista tai jopa tiettyjen arvojen poistamista. Olisiko se käytännössä mahdollista? Ja mitä tulee tähän kompetenssikriteeriin, niin minä tulkitsen asian siten, että kyse olisi komission kompetenssista. AFKO viime viikoisessa kokouksessa useammatkin edustajat ehdottivat, että että aloite voisi johtaa jopa sopimusmuutoksiin, ja sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että joidenkin mielestä tämä kompetenssikysymys voitaisiin laajentaa käsittelemään koko EUta tai jopa yksittäisen toimielimen yksikköjä. Ja sitten täällä on viitattu demokratiaan useampaan otteeseen, erityisesti tähän suoraan demokratiaan, mutta niin kuin kollegatkin ovat sanoneet, niin nämä kansalaisaloitteet eivät ole mitään kansanäänestyksiä, vaan kansalaisaloitteita. Me tiedämme, että komissio voi kaataa nämä hankkeet heti alkuunsa. Minun mielestäni meidän tulisi pitää kiinni tästä miljoonasta allekirjoituksesta. Thank you. I mean, we've had quite a discussion. Tämä on aika laaja keskustelu, joka tietysti vielä jatkuu. Enkä mikään ihme, erittäin kattava aihe. Ja jos muita kommentteja tässä vaiheessa ei ole, niin sitten ehkä pitäisi palata esittelijään tai esittelijämme Cecilia tai Kinga, kumpi haluaa aloittaa. Yeah, please. Cecilia, ole hyvä. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Jag glömmer ibland att jag är... Kiitoksia. Jag tolkar här. Kiitos kaikille kollegoille. No joskus unohdan, että olen Ruotsista, mutta minähän voin puhua todella täällä Ruotsia. Täällähän on tulkkaus. Kiitos siis kaikille, jotka ovat olleet tässä niin voimallisesti mukana. tänne. Näille kysymyksille saatiin hieman uusia tuulia. Ja tämä on tärkeää. Monia asioita täällä jo tuotiin esiin. Alvaro sanoi, että rekisteröinti täytyy tehdä mahdollisimman myöhään. Sitten nämä tiedot, joita tähän tarvitaan, osoite ja ehkä syntymäaika ja niin edespäin. Mutta mit, mitä tulee henkilöstönumeroon, henkilönumeroon, mielestäni on hyvä ehdotus, että komissio tekee rekisteröinnin yhtä aikaa kuin se päättää hyväksyttävyydestä. Mielestäni tämä nopeuttaa koko prosessia. Monet, monet kollegat sanoivat, että vähimmäisikärajan tulisi olla 16 vuotta. On tärkeää, että myös nuoret saadaan mukaan. Tässä ei ole kyse lainsäädännöstä, vaan eh, ajatusten esiin tuomisesta ja siksi ihmiset täytyy saada mukaan. Eli haluamme laskea tämän ikärajan 16 vuoteen. Kuulimme paljon mielenkiintoisia ehdotuksia, esimerkiksi, että komission tulisi antaa käyttöön tämä tietokoneohjelma, jonka kautta voidaan antaa tietoja kansalaisaloitteesta. Ja sitten tällainen kansalaisaloitesihteeristö voisi myös olla mahdollinen. Näin meillä olisi internetsivu, josta kaikki kiinnostuneet saisivat todella tietoja ja ihmiset voisivat olla voimakkaammin mukana asiassa. Kuulimme siis monia mielenkiintoisia ehdotuksia. Haluaisin kiittää kaikkia näistä. No. Kiitoksia. Rova Göns, haluatko te vielä parata palata tähän? Paljon kiitoksia. Minunkin mielestäni tämä oli erittäin tärkeä ja rakentava keskustelu. Tätähän me todellakin kaipaamme. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Me haluamme saada aikaiseksi todellisen kansalaisaloitteen, jonka taustalla ovat kansalaiset. Me tarvitsemme siis avoimuutta, jos mitä. Me emme tietenkään muuta Lissabonin sopimusta, me toimimme sen tarjoamin mahdollisuuksin. Tiettyjä asioita ei voida muuttaa, mutta meillä on mahdollisuus esittää kansalaisläheisiä läheisiä tarkistuksia. Niin kuin kollega Dedeceva totesi, Euroopan parlamentin pitäisi toimia yhtenä rintamana ja tukea tätä asiaa, mutta sitä ennen voimme käydä kyllä hyvää keskustelua. Vielä muutama huomio. Täällä viitattiin tähän ikärajaan. On tietenkin selvää, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa eroja, mutta EU-henkeenhän kuuluu se, että pohditaan myöskin tällaista yhdenmukaistamistoimintaa, mutta ehkäpä me löydämme jonkun yhteisen sävelen. Toinen tärkeä asia, joka tuli useampaan otteeseen mainittua, on tämä nettisivusto, jonka avulla voidaan varmistaa tietosuojan riittävä taso, se on yksi keskeisimmistä asioista tässä yhteydessä. Mekin olemme sitä mieltä, että tiettyä tietomäärää tarvitaan kansalaisten tunnistamiseksi. Ja me tunnemme toki nämä kansalliset eroavaisuudet, eli mitä tietoja tarvitaan kansalaisen tunnistamiseksi. Eli kansalaisuus, siitä lähdetään liikkeelle ja sitten tarvittavat lisätiedot. Ehkäpä meidän pitäisi olla yhteydessä enenevässä määrin myöskin ATK-alan asiantuntijoihin, jotka voisivat meitä auttaa tässä yhteydessä. Mutta kiitokset kaikille näistä rakentavista kommenteista ja tietäkseni huomenna kello 12 mennessä tarkistukset pitäisi jättää ja minä uskon, että me löydämme sellaisia kompromissitarkistuksia, jotka voidaan hyväksyä tässä valiokunnassa ja varmaankin myös muissa jo valiokunnissa, jotka käsittelevät tätä kansalaisaloitekysymystä. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Thank you all for... Kiitän kaikkia keskustelun osallistujia. Todella tärkeä aihe. Ja huomaan, että tämä tärkeys tässä keskustelussa kyllä näkyykin. Tarkistukset pitää jättää huomenna kello 12 mennessä. Äänestämme lokakuun 26. kokouksessa valiokunnassa. Ja äh, sitten äänestää on tarkoitus joulukuussa täysistunnossa. Kiitämme. Nyt olemme hiukan aika taulusta jäljessä, joten vaan kohtaan kymmenen. Meillä on vielä pari asiaa ennen kuin tapaamme puolesta kollegamme kohta kymmenen koskee sitä, miten vahvistetaan kemiallisen biologisen turvallisuuden ja ydinturvallisuuden parantamista EU-ssa. Kyse EUn CBRN toimintasuunnitelma. Kuuntelemme kollegaamme Anna Gomesia. Tässä puhutaan koordinointitoimista ja miten vahvistetaan toimintasuunnitelmaa EU:ssa. ssa Aihe kattaa monia eri aspekteja mukaan lukien terrorismin, luonnonkatastrofien ennalta estämisen, samoin havainnoinnin ja valmistautumistason ja reaktiot. Kemikaalikatastrofi Unkarissa korostaa, kuinka tärkeästä aiheesta on kysymys. Ja nyt kuulemme esittelijämme Rova Gomesia mutta haluaisin muistuttaa teitä ensiksi siitä, että tarkistusten aikaraja on asetettu lokakuun 18. päivään, silloin kello 12 mennessä. Rova Gomez, nyt teidän vuoronne. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kommenteista ja lausunnoista, joita olen jo saanut turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnalta ja myös ITRE-valiokunnalta ja ympäristövaliokunnalta. Tämä ympäristövaliokunnalta on tullut erittäin painokasta tekstiä, joka otetaan täysin mukaan tähän mietintöön. Nyt haluaisin huomauttaa valiokunnan jäsenille, että tietenkin ensimmäinen kerta, jolloin EU käsitteli CBRN-aineita biologisessa ydinaineet ja niin edelleen. Mm. Ja tämä otettiin huomioon myös kun, silloin, kun käsitellään terroristiuhkia. Tämä toimintasuunnitelma, josta on kyse mietinnössä, itse asiassa hyväksyttiin marraskuussa 2009, juuri ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Ja se perustuu tiedonantoon komissiolta kesäkuuta 2009. Minun arvioni toimintasuunnitelmasta on, että kun ajatellaan neuvoston mukana ottamia elementtejä, se tätä kautta heikentänyt komission alkuperäistä kantaa tiedonannossaan, joten minä suosittelisin tässä mietinnössä sitä, että uudelleen vahvistettaisiin moniakin kohtia, jotka tavallaan tässä pääsivät vesittymään neuvoston käsittelyssä. Meidän pitää ymmärtää se, että emme käsittele tässä vain CBRN onnettomuuksia, joita voi syntyä tahattomasti tai myös terrorismin kautta, vaan tar- puhumme myös vahingoista, joita tapahtuu ihmisten virheistä. Niin kuin juuri tämä, joka nyt tapahtuu Unkarissa. Sehän on tällainen kemikaalikatastrofi, kemiallinen katastrofi. Ja on erittäin tärkeää tämän takia, että näissä, näissä uudissa keskinäisen vastuullisuuden puitteissa sopimuksen mukaisesti varmistamme paremman koordinaation toteutumisen jäsenvaltioiden kesken ja komission kesken ja otamme huomioon myös eri toimielimet niin, että tässä käsitellään ennaltaehkäisyä, havainnointia ja vastauksia ongelmiin. On myös ratkaisevan tärkeää, että varmistamme demokraattisen valvonnan, koska tämähän liittyy niin moniin eri tahoihin ja virastoihin EU- ja kansallisella tasolla. Ratkaisevaa on vastavuoroisuus kansallisen ja EU-tason välillä, miten arvioidaan CBRn riskejä ja valmistellaan sopivia reaktioita niin, että lisätään tehokkuutta, tiedonjaon nopeutta ja analyyttistä raportoita kaikissa vaiheissa yhteistä suunnittelua, sitä miten kehitetään menettelytapa tapoja, miten kerätään varoja ja liitetään voimavaroja yhteen. Itse asiassa ympäristövaliokunnan panoksessa juuri otetaan esille se, että jäsenvaltiot koordinoivat viimeistä H1N1 pandemiaa. Tämä liittyy tähän, tässähän tämä rokotekysymys meni vähän liiallisuuksiinkin, mutta toimittiin kuitenkin koordinoinnista. Tässä pantiin voimavara yhteen. Sitten mitä tulee tarpeeseen valvoa toimintaa parlamentista käsin. Ja myös kansallisten parlamenttien tietenkin pitää olla mukana Lissabonin sopimuksenkin mukaisesti. Otamme huomioon sen, että puhumme onnettomuuksista. Nehän eivät tietenkään noudata rajoja, maan Ne ovat rajat ylittäviä usein. Ja silloin tässä tarvitaan myös rajat ylittävää lähestymistapaa, kun niihin reagoidaan. Sitten haluaisin vielä ottaa esille sen, että kun reagoidaan ja valmistaudutaan tämän tyyppisiin hyökkäyksiin tai onnettomuuksiin, niin tämä on suuri tilaisuus, jonka tässä annetaan avautuu jäsenvaltiolle ja komissiolle. Voidaan niin tarkastella tätä solidaarisuuslauseketta, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta, mutta ikävä kyllä toimintasuuntama, koska se hyväksyttiin ennen todennäköisesti, niin siellä ei edes mainita tätä solidaarisuuslauseketta. Ja nyt onkin hyvä tilaisuus kehottaa neuvostoa uudelleen tarkastelemaan tätä kysymystä ja ottaa mukaan viittaus solidaarisuuslausekkeeseen tässä toimintasuunnitelmassa. Yritän nyt puhua lyhyesti. Enkä mennä kaikkea tässä läpi mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille sen verran, että minä uskon, että meidän täytyy saada kiireesti aikaan eurooppalainen kriisivalmiusmekanismi, joka erikoistuu tämän tyyppisiin hyökkäyksiin tai incidentteihin ja onnettomuuksiin. Ja tämä vaatii koordinaatiota siviili- ja sotilastasolla. On paljon kokemusta koskien näitä aineita, joita löytyy sotilas tahoilta. Emme voi korostaa vain siviilipuolta, koska silloin menetämme huomattavan tärkeän osan asiantuntevuutta. Ja mielestäni tässä vaiheessa meillä on EUn kansalaissuojelumekanismi, joka juurrutettiin käyttöön Unkarin pyynnöstä, kun pyritään auttamaan Unkaria selviytymään tästä kemikaalikatastrofista. Minä vaadinkin, että EUn kansalaissuojelujoukot, jotka ovat olleet olemassa siitä lähtien, kun Barnier antoi kuuluisen äh, äh, kertomuksen, mutta meidän pitää löytää sellainen keino olla unohtamatta sotilasvalmiuksia, jotka ovat äh, tärkeitä ennaltaehkäisyssä ongelman havainnoinnissa ja myös reaktiovaiheessa, vastausvaiheessa. Tarvitaan tietysti myös siviilimekanismi, joka Mm, on mukana. Sitten tarvitaan vastavuoroista interaktiota tiedotuspalvelujen, lainvalvontatahojen välillä. Se on äärimmäisen tärkeää ja juuri tässä parlamentin valvontaoikeus on myös aivan ratkaisevassa asemassa. Luonnollisesti yhdyn niihin, jotka ovat vaatineet tässä valiokunnassa erityisesti sitä, että EUn terrorismin vasta alakohtainen yksikkö säännöllisesti raportoi näistä riskistä uhista EU-ssa, kun taistellaan virusne vastaan tai sen taistelun yhteydessä. Olen, pitää ottaa huomioon myös ulkoisen toimen välineet huomioon ja tietenkin suhteet itse alaan jotkut näistä materiaaleista aineista ovat sellaisia, joita aivan yleisesti käytetään teollisuudessa, niin kuin näemme tässä Unkarin tapauksessa. Ja vaadinkin, että komission ja jäsenvaltioiden pitää vastustaa painostusta teollisuuden suunnalta välttää sääntelyä. Sääntely todella on avainasemassa ja tämä onkin sellainen rooli, jonka haluamme antaa juuri komissiolle. Komissiolla täytyy olla sääntelytoimivaltaa kun se seuraa, missä määrin suuntaviivat ja asetukset ohjeet toteutuvat. Ratkaisevaa tietenkin on pitää silmällä SBRN materiaaleja ja sopimusten mukaisesti meidän pitää välttää näiden aineiden leviämistä. Tämä on ratkaiseva osa, kaikki mikä liittyy vienti- ja tuontijärjestelmän vahvistamisen kuluta myös tähän ja sitten va- valmistautumisaste, reagoin, reagointi kysy, miten valmistaudutaan siihen, että on tällaista kans alueellista mahdollista toimia. Tässä mennään varsin pitkälti niiden ehdotusten, ehdotusten suuntaisesti, jota saimme ympäristövaliokunnasta. Kaikkein tärkein elementti mielestäni on se, että meidän täytyy luoda erikoistumista tässä asiassa. Niin kuin kollegat ympäristövaliokunnasta huomauttavatkin, sivilivoimat, jotka ensin joutuvat tekemisiin tällaisten hyökkäysten kohdalla, on kyse sitten kemikaaleista tai penarton kaltaisista kysymyksistä. Eihän, eivät nämä tahot yleensä ole valmistautuneet tällaisia asioita käsittelemään. Ja sitten he asettavat oman elämänsä vaaranalaiseksi, oman henkensä vaaranalaiseksi, kun ryhtyvät toimiin. Siksi on aivan ratkaisevan tärkeää, että kun valmistaudutaan näihin, niin tarvitaan säännöllisiä harjoituksia, erikoistumista. Tätä kautta varmistetaan lä- lääkehenkilökunta, lainvalvontatahot, sotilas- ja siviilihenkilökunta, niitä kaikki toimivat yhdessä riskien ja uhkien kohdalla. Ja vielä lopuksi aivan ratkaisevaa on, että neuvosto saa uutta lihaa luiden päälle toimintasuunnitelmassa niiden etusten mukaisesti, jotka komission tilannosta jo tuli. Niin sen pitäisi pitää toimia ja tietenkin pitää pitää Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit täysin ajan tasalla, jotta ne voivat harjoittaa demokraattista palvontaansa. Kiitos. Thank you, Mrs. Gomez. Kiitoksia, Rova Gomez. Nyt jos komissio ja puheenjohtajan valtion edustaja eivät halua kommentoida, vai onko sieltä kommenttia tulossa, ei näytä olevan. Sitten jäsenin Rova Wikström, olkaa hyvä. Herr talman. Och jag vill börja med Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää Gomezia hänen kattavasta ja hyvästä työstään. On hyvä, että käsittelemme tätä aihetta ja todella lähdemme tarvittaviin toimiin. Mielestäni tästäkin näkyy, että on välttämätöntä, että yhdessä puutumme näihin uhkiin. On harmi, että neuvosto pitää kiinni omasta kannastaan niin tiukasti ja tämä hankaloittaa täytäntöönpanoa, mutta tämä ei estä kuitenkaan asia edelleen ja tehdä järkeviä ehdotuksia. Ja tässä mietintö on tärkeä osanen. Esittelijä on mielestäni oikeassa siinä, että täytyy selkeästi määritellä se, mitkä tahot tekevät mitäkin. Eli tarvitaan koordinointia siihen, että sotilaallinen ja siviilipuoli saadaan sovitettua yhteen ja että käytetään jo olemassa olevia rakenteita, kuten Europolia, ennen kuin lähdemme kehittämään uusia rakenteita. Ja tällaisiin tulisi lähteä ainoastaan silloin, kun ne ovat todella välttämättömiä ja kun asioihin ei voida muuten puuttua. Minusta On tärkeää, että biologisissa iskuissa meillä todella olisi vasta-aineita käytettävissämme. Tässä tarvitaan EU-jäsenvaltioiden yhteistyötä niin, että todella voimme torjua näitä uhkia. Vaikka meillä onkin erilaista lainsäädäntöä. Jos lainsäädäntö on liian erilaista, se estää yhteiset toimet. Samoin uhat täytyy ottaa vakavasti ja olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siinä, että kun katsomme ja näemme erilaisia katastrofikuvia, kun näemme niitä internetissä, niin me, meidän täytyy todella toimia yhdessä ja voimakkaasti. Vain näin voimme saada jotakin aikaan. Kiitoksia. Seuraavana kollega Papa Nikolaou. kiitos, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tarkkaavaisena kuuntelin esittelijän alustusta. Täällä sanottiin, että kemian teollisuus väittää, että liiallinen lainsäädäntö hankaloittaa työskentelyä. mutta meidän ei pitäisi tehdä myönnytyksiä silloin, kun kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, toimivaa sellaista, ja erityisesti silloin, kun kyse on erittäin vaarallisista kemiallisista aineista. Tämä liittyy myöskin vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin. Mikäli haluamme saada parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi, niin silloin me tarvitsemme myöskin selkeitä määräyksiä. Kyllä meidän täytyy todellakin panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Ryhmäni puolesta EPPn haluaisin myöskin pyytää mahdollisuutta esittää tarkistuksen myöskin hiukan myöhäisemmässä vaiheessa. Me tiedämme, että monet ovat Portugalissa huomenna ja meillä ei ole hirveästi aikaa paneutua tähän asiaan. Muchas gracias, señor presidente. Yo... Kiitos, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä Papa Nikolaun kanssa sitä, että tarkistusten jättämisen niin, määräaikaa täytyy pidentää. Tämä on hyvin, hyvin laaja ja moninainen kokonaisuus. Ja tässä todella nyt käsitellään toimintasuunnitelma, jolla voidaan puuttua erilaisiin uhkiin, jotka aiheutuvat luonnonkatastrofeista, tai sellaisista katastrofeissa, jossa ihminen on toiminut muuten kuin järkeä käyttämällä. Biologiset, kemialliset ja säteilykatastrofit ovat tällaisia. Ensimmäinen huomioni on, että suhtaudun skeptisesti tällaisen toimintasuunnitelman tehokkuuteen. Se on hyvin, hyvin laaja, mutta silti uskon, että toimintasuunnitelmaa tarvitaan, jotta voidaan miettiä ennaltaehkäisyä ja reaktioita. Erityisesti kun tietty katastrofi on rajat ylittävä, aivan kuten olemme nähneet Unkarissa. Tämä liete kantautuu Tonavan kautta neljään maahan. Mielestäni meidän tulisi nyt hyvin tarkkaan lukea tämä mietintö luonnos ja rikastaa sitä tarkistuksin. Ja meidän tulisi pohtia hyvin paljon ennaltaehkäisyä ja reaktio mahdollisuuksia. Voimme filosofoida ennaltaehkäisystä ja varmasti pääsisimme hyvin mielenkiintoisiin päätelmiin, mutta omasta kokemuksestani voin valitettavasti todeta, että on hankalaa, että saamme aikaiseksi yhteisen toimintasuunnitelman koskien tiettyjä reaktion osia koska reagointi tarkoittaa evakuointia, auttamista ja tukahduttamista. Samoin täytyy ottaa huomioon kaksi eri alaa, eli se, että suojellaan ihmisiä ja toisaalta, että suojellaan infrastruktuureja, myös kriittisiä infrastruktuureja. Tästä meillä onkin laaja doktriini EU:ssa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joista minä ja kansanpuolueryhmä haluaisimme pidempään keskustella. Ja olen todella sitä mieltä, että esittelijän kommentit olivat hyviä. Mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon nämä kolme alaa tai neljä vastu- vastuualaa sotilas, poliisi, terveydenhuolto ja tärkeänä myös siviili- tai väestönsuojelu. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Tuen tätä todella ja aion jättää tarkistuksia. Toivottavasti tähän saadaan lisää aikaa, jotta voimme saada aikaan sellaisen mietinnön, jota todella tarvitsemme. would like to sitten jos herra Mylder haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä, pyydän puhumaan lyhyesti. Kuten aina puheenjohtaja. Olen nyt hiukan hemmentynyt, koska en tunne aihetta niin kovin hyvin, mutta hämmästyttää, että tässä puhutaan komission roolista. Se on varsin heikko. Tätä pitäisi ensinnäkin tarkastella, koska jos on yksi keskeinen rooli, niin se on kyllä juuri komission rooli. Ei se voi kuulua jäsenvaltioille, että joutuvat asiaa järjestämään komission, pitäisi olla tässä johtajana. Hiukan myös hämmästyttää se, että viime viikolla meillä pidettiin täällä kuuleminen ja kuulimme Eurojustia ja Europolia. Ja mikäli ymmärsin oikein, molemmat näistä tahoista olivat ylpeitä tärkeästä roolistaan, joka niillä on terrorismin ja muun ennaltaehkäisyssä. Molemmat toimielimet raportoivat komissiolle, ja jos näin on, komissiolla pitäisi olla oikeus harjoittaa seurantatoimia. Joten ratkaisevaa tässäkin mietinnössä mielestäni on, mikä on komission rooli ja miten eh, se, sitä päätetään. Kiitoksia. Sitten herra Alvaro. Nyt kyllä olemme hiukan myöhässä aikataulustamme, jos voisitte tässä auttaa puhumalla nopeasti. Kiitoksia. Brief, uh, Todella lyhyesti, herra puheenjohtaja Hanna on tehnyt erinomaista työtä ja kysyisin kuitenkin, että missä määrin on huomioitu se, että tietoa unionissa on jo kerätty. Mehän tiedämme, että REACH-asetuksen mukaan jokaisen yrityksen pitää tarjota tietoa tähän tietokantaan. Ja ehkäpä tällaista järjestelmää voitaisiin käyttää hyväksi, eli, eli katsoa mitä tietoa esimerkiksi vaarallisista kemikaaleista on jo olemassa. Ehkäpä se auttaisi ennaltaehkäisevää työtä tehtäessä, jotta voidaan välttyä Unkarin tyyppisiltä ongelmilta. Eli josko voitaisiin ottaa huomioon ala alaan liittyvää jo tehtyä työtä. Presidente. Para apoyarlo. Aivan lyhyesti. Haluaisin tukea sitä, mitä Mylder sanoi. Olisi tärkeää, Anna, että ottaisit seuraavan huomioon tässä tärkeää ei ole ainoastaan terrorismi, koordinointi tai se, että viitataan e- ennaltaehkäisyyn tai reagointiin. Meillä on liikaa erilaisia asia käsitteleviä tahoja, Europol, Eurojust, Crisis Situation Center ja niin edelleen. Ja liittyy siihen, mitä Mulder sanoi. Tässä tärkein taho olisi komissio. Kiitoksia, herra Dias de Mera. Sitten Anna Gomez loppuun vielä. Thank very much the colleagues for their... Oikein paljon kiitoksia arvon kollegat näistä kommenteista. Olen pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne. Me tarvitsemme uutta virastoa vain silloin, kun se todellakin on tarpeen. Meidän tulisi käyttää olemassa olevia suojelumekanismeja ja ehkäpä kehittämään olemassa olevia taitoja tällaisten riskien ja materiaalin varalta. Mitä tulee kemian teollisuuteen, en viitannut ainoastaan teollisuuteen, vaan teollisuuteen yliensä laboratoriot, jotka käsittelevät tällaisia kemikaaleja ja aineita. Ja olen samaa mieltä kanssanne me viittaamme selkeästi REACH-tekstiin, mutta meidän täytyy muistaa, että toimintaohjelman tarkoituksena on tarkastella, miten näitä direktiivejä ja asetustekstejä on pantu täytäntöön tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja kun katsotaan nyt Unkarin suuntaan, niin luin juuri äsken, että olemassa olevaa direktiiviä ei ole noudatettu. Muuten tällaiselta onnettomuudelta olisi voitu välttyä, joten kyllä meidän täytyy käyttää toimintaohjelman Suomen mahdollisuuksia, jotta me voimme tarkastella, pannaanko direktiivitekstejä oikein täytäntöön. Ja tässä yhteydessä tietenkin kaiken ajan on REACH-asetuksen täytäntöönpano kollega Dias de Mera, olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on suuri suunnitelma, mutta on hyvä, että tästä lähdetään liikkeelle ja pyritään lähestymään tavoitetta askel askeleelta, eikä jäädä seisomaan tumput suorina. Mehän tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia ratkaisumalleja, monissa maissa on jo tehty jotain, mutta joissakin valtiossa ei ole tehty yhtään mitään. Ja kun me täällä nyt puhumme onnettomuuksista ja hyökkäyksistä, niin on selvää, että unionilla ei ole rajoja ja tästäpä syystä meidän täytyy yhdistää voimiamme ja löytää sellainen eurooppalainen järjestelmä, jolla kansallisia toimintavalmiuksia parannetaan. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, että komissiolla on keskeinen rooli ja siksi sanoinkin, että kyse on siitä, että annamme jäsen komissiolle mahdollisuuden toimia. Mehän tiedämme, että neuvosto oli tässä suhteessa takanamme. Kyllä komissiolla pitäisi olla keskeinen rooli esimerkiksi koordinoitaessa eri toimijoiden toimia. jopa komission sisälläkin niiden yksiköiden toimintaa tulisi koordinoida, jotka käsittelevät tällaista riskinhallintatoimintaa. Ja sitten tarkistuksiin liittyvään ehdotukseen, niin kyllä tämä minulle sopii, ei tässä nyt niin kiire ole. Kiitoksia, Gomez. Ja jotta voitaisiin lykätä aika, tai siis tämä pyyntö aikarajan lykkäämistä on tehty EPPstä, kukaan ei vastusta. Joten ehdotamme, että lykkäämme tarkistusten aikarajaa kahdella viikolla. Alun perin hän piti toimia 18. päivä 18.10. mennessä. Nyt meillä on aikaa sitten 10. yhteen 11. saakka kello 12 tar- tehdä tarkistuksia mietintöön. Sitten eteenpäin. Here in the committee. Niin siis sama vai valiokuntaäänestykseen liittyen. Enpä usko. Tätä, tästä ei ole vielä päätetty. Niin kuin kollegat sanoivat, tässä nyt on kulunut vuosi Ja minun mielestäni meidän ei tulisi tätä viivyttää turhaan. Kyllä tämä pitäisi hyväksyä valiokunnassa marraskuussa ja loppuäänestys täysistunnossa sitten joulukuussa. Kyllä tässä on aikaa kulunut jo liikaakin, joten meidän ei tulisi enää odotella. Jos nyt haluamme suostua tähän pyyntöön, annettaisiin siis lisää aikaa jättää tarkistuksia, niin mielestäni se ei ole vain reilua, mutta se on myös johdonmukaista ajatellen aikaisempia päätöksiä. Puhumme silloin marraskuusta. Se on 15 päivää lisää. Se on ihan asiallista niin, että ehkä sitten myöhemmin mar- marraskuussa voimme päättää äänestyksestä live-valiokunnassa ja siitä ehkä vielä voidaan äänestää täysistunnossa joulukuussa jos me tapaamme täällä marraskuun lopulla, vaikka 26. päivä siinä paikkeilla, niin silloin täys, täysistuntoäänestys olisi joulukuussa, niin kuin on jo soittu. Hyvä. Ehdotan, että nyt hiukan nopeutamme tahtia, koska vielä on kaksi muutakin kohtaa jäljellä. Toinen niistä, tämä toinen, viimeinen, koskien ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta, se on aika huomattava joten ehdotan nyt, että autatte tässä meitä niin, että voimme hoitaa tämän ajoissa, emmekä anna puolalaisten vieraidemme odottaa meitä. 30 p.m. We're following to point number... Sitten kohtaan 11. Mm, muutosasetuksesta, joka koskee luettelon vahvistamista kolmasta maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessä. Ja niistä kolmasta maista, joiden kansalaisia tämä, kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Esittelijänä on Dia de Mera. Te siis tiedätte, että tämä koskee viisumin vapauttamista Taivanin kanssa myös. Kuulemme esittelijämme. Hän esittelee tämän laustaluonnoksen Sitten jäsenet voivat kommentoida. Mutta muistuttaisin teitä siitä, että on aikaraja on asettu huomiseen kello 12. 12.10. kello 12. Niin, että voidaan äänestää libevaliokunnassa 26. kuuta ja täysistunnossa voidaan äänestää marraskuussa. Herra Diatemera. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua pikaisesti. Tämä on nyt toinen kerta, kun keskustelemme tästä aiheesta. Viisi 3 2001 asetus. Sen mukaan on luettelo niistä maista, joiden kansalaisilla täytyy olla viisumi ulkorajoja ylittäessään sekä, sekä lista niistä maista, joiden kansalaisiin tämä vaatimus ei koske. Mitä tulee Bosnia-Herzegovinaan, tässä Tanja näke, näitäkin jo nostavan kättään. Niin yhdessä Montenegron, Makedonian ja Serbian kanssa, niin nämä saavat vapautuksen vuonna 2010. Tämä on oikea suunta. Ja tänään tällä tekstillä on kolminkertainen tavoite. Puhun ainoastaan kahdesta. Ensinnäkin se, että Taivan otetaan positiiviselle listalle ja toisaalta Pohjois-Marianien saaret Heidän kansalaisensa ovat Yhdysvaltojen kansalaisia ja siksi poikkeus tässä olisi looginen ja välttämätön ja se toisi mukanaan poliittista johdonmukaisuutta. Taivan ja Kiina sitten. Tätä tapausta täytyy hyvin tarkkaan tutkia. Tämä asian saari on kehittynyt sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin merkittävällä tavalla. Ja vuodesta 1996 siellä on toimivat poliittiset instituutiot. Ja tuolloin pidettiin myös ensimmäiset vapaat vaalit. Hallituksen johtaja on presidentti, joka valitaan neljän vuoden välein. Ja hän nimittää pääministerin ja tätä kautta eri ministerit. Parlamentissa on 113, 334 parlamentin jäsentä, jotka kansalaiset valitsevat. Mutta puhun nyt hyvin tiivistetysti. Taivanin tulot, BKT, henkeä kohti on yksi maailman suurimpia – ja työttömyys tänä vuonna oli ainoastaan 5,2 prosenttia, eli paljon matalampi kuin EUn keskiarvo, joka oli samana aikana 10,1 prosenttia. Talouskasvu ensimmäisellä kolmanneksella oli yli 13 prosenttia, kun taas samaan aikaan se oli yli jäämäinen Ja näin nettomaahanmuutto on ainoastaan 0,15 prosenttia, joten vaara siitä, että tältä saarelta tulisi EU-hun laittamia maahanmuuttajia on hyvin pieni. Vuosina 2006-2008 EU-hun tuli laittomasti Taiwanista ainoastaan 45 ihmistä koko EUn alueelle siis. Eli tämä on todella pieni määrä. Mitä tulee sitten turvallisuuteen ja matkustusasiakirjoihin, on tehtävä selväksi, että Taiwanin passit, sähköiset passit ovat IATAn kaikkien sääntöjen mukaiset, niissä on väärännyksen vastaista tekniikkaa. Taivanin ulkopuolella asuu noin 60 000 taivanilaista ja tästä täytyy ottaa huomioon se, että vaikka heillä on Taivanin viranomaisten antama passi, heidän täytyy silti saada lupa, kun he menevät Taivaniin, ja siksi olisi loogista, että EU noudattaisi tätä samaa sääntöä, aivan kuten mietinnössäni totean. Tällä hetkellä Taivan ei vaadi viisumia 25 EUn jäsenvaltiolta. Tässä kuitenkin poikkeuksena ovat Kypros, Romania ja Bulgaria. Kuitenkin näiden maiden osalta, Romanian, Bulgarian ja Kyproksen osalta, Taiwanin tulisi hakita eroon tästä viisumivaatimuksesta tämän vuoden loppuun mennessä. Meille on sanottu, että tässä 11. marraskuuta olisi mahdollinen päivämäärä. Ja tämä pitää kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti komissiolle. ja sen perusteella, mitä nyt sanoin, Irlanti ja Iso-Britannia ovat jo luopuneet Taivania koskevasta viisumivaatimuksesta tämän vuoden, äh, vuoden 2009 maaliskuussa ja heinäkuussa. Ja samoin Etelä-Korea, Korea, Singapore, Uusi-Seelanti ja Japani ovat nekin päättäneet luopua viisumivaatimuksesta Taivania kohtaan. Ja siksi, hyvä puheenjohtaja, Taivan ei aiheuta maahanmuutto-ongelmia EUlle. Ja se, että viisumivapaus saadaan aikaan, tehostetaan yhteistyötä kulttuurissa ja taloudessa, ympäristökysymyksissä, tutkimuksessa, EUn ja Taivanin välillä, ja samoin näin voidaan molemminpuolisesti tukea esimerkiksi matkailua. Ja siksi EUn tulisi luopua viisumivaatimuksesta Taivania kohtaan, aivan kuten monet muut valtiot ovat jo saaneet tämän vapautuksen, kuten Macau, Hong Kong, Singapore ja niin edelleen. Ja kuten sanoin, Tämä koskisi niitä henkilöitä, tai ei koskisi niitä henkilöitä, jotka ovat, joilla on Taiwanin passi, mutta jossa ei ole passin numeroa. He ovat siis Taiwanin ulkopuolella elävät henkilöt, taivanilaiset, joilla on kaksoiskansalaisuus, on noin 60 000. Pyydän kollegoilta tukea tälle mietinnölle, koska siitä varmasti syntyy paljon hyvää eikä mitään haittaa näille kahdelle osapuolelle, eli Taiwanille ja EUlle. Now is the... Kiitoksia. Nyt komission edustaja ja puheenjohtajavaltion edustaja. Jos teistä ei ole aivan välttämätöntä reagoida nyt tässä vaiheessa tähän puheenvuoroon, niin ehdottaisitte mennään jäseniin, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kiitoksia, koska meitä nyt todellakin sitovat nämä tiukat aikarajat. Herra Giacolino, kuuntelemme tässä puheenjohtaja valtioneuvostoa. ascoltato con vivo interesse. Kiitoksia aivan lyhyesti. Kuuntelin mielenkiinnolla sitä, mitä kollega Diaz de Mera sanoi. Hän on todella osuvasti tuonut esiin ne syyt, miksi meidän olisi lähestulkoon pakko luopua viisumipakosta. Taivan on 60 vuoden aikana kehittynyt taloudellisesti, kaupallisesti ja ihmisoikeudet tunnustetaan tuossa maassa. Ja se on EUn kannalta hyvin merkittävä alue. Alueen muut maat ovat jo tällä positiivisella listalla ja samoin emme saa unohtaa sitä, että Taivania eivät vielä kaikki maat ole tunnustaneet. Ja se, että te, tekisimme tämän ratkaisun, olisi poliittisesti merkittävä ratkaisu. Se tehostaisi yhteistyötä EUn ja Taiwanin välillä. Maan demokratia on hyvin pitkälle kehittynyttä ja siksi tämä tässä asiassa tulisi mahdollisimman nopeasti edetä niin, että mahdollisimman monet taimenlaiset voisivat tuntea olevansa lähempänä Eurooppaa. All of them, I... Nyt sitten muihin puhuin vetoan taas teihin alkaen tai painosta puhutte niin lyhyesti kuin mahdollista. Ah, um, najprej se seveda zahvalila kolegi. Puheenjohtaja, ensiksi haluan kiittää herra Demera erittäin perustavasta, kattavasta mietinnöstä ja varjoistelija on samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihe ja että viisumien viisumpakon poistaminen Taivanilta on looginen askel. Meillä on jo paljon kokemusta viisumien poistamista läntisellä Balkanin alueella. Viime viikolla me hyväksyimme päätöksen poistaa viisumivaateet Bosnia-Herzegovinalta ja Albanialta. Ja tämä on erittäin tärkeää toisaalta, kun ajatellaan vahvistettua taloudellista yhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. Ja kun otetaan huomioon myös kolmansien maiden suurempi valmius, mitä tulee siihen, että ne sopeutuvat paremmin EUn turvallisuusvaatimuksiin ja niin edelleen. Ja uskon, että Taivan Ja meillä on tietojakin tästä. Taivan ei ole mikään vaarallinen maa eikä ole mikään uhka EUlle. Se on tärkeä investoija ja jos poistetaan viisumit, näin voimme edelleen vahvistaa taloudellisia suhteitamme. Tässä on kyse myös vastavuoroisuudesta, niin kuin sanoitte, 24 maata ei tarvitse viisumia, kun kansalaiset matkustavat Taivanin muutkin saavat nauttia tästä maasta muutaman kuukauden kuluttua. Tässä on kyse keskinäisestä yhteistyöstä EUn ja Taivanin kesken. Ja nyt haluaisin vielä mainita yhden asian. Laiton maahanmuutto ei ole mikään todellinen uhka tässä tapauksessa, koska meillä ei ole mitään huolestuttavia tietoja maahanmuuttajista, jotka laittomasti tulisivat Taivanista tänne. Tuen siis kovasti sitä, että viisumivaatimukset poistetaan Taivanin kohdalla ja minä tuen kaikkia esittelijän ponnisteluita. George, well, thank you. seuraava puhuja lyhyesti myös pyydän. Of course, President. Tietenkin, herra puheenjohtaja. Mitä tulee tähän tekstiin, niin tähän ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Kaikki on tullut jo sanottua. Tunnen taivaan, niin olen käynyt siellä. Se on ihan varmasti yksi niistä maista, joilta tämä visumi pakko voidaan poistaa. Mutta tässä käsitellään myöskin maita, kolmansia maita, jos on ihmisiä, jotka eivät tarvitse viisumia, niin tässä viitataan Taivaniin, vaikka tässä on kyse myöskin muista maista. Viisamin poiston tarkoituksena ei ole kiristää jäsenvaltioita, ja kun tällaisia tekstejä on pöydällä, niin meidän tulisi keskustella myöskin eräiden kumppaneiden äh, toimista, jotka käyttävät viisumivapautusta poliittisena toimintavälineenä. Eli sanovat, että jos ette toimi niin kuin me haluamme, niin silloin, niin kuin tässä tapauksessa Itävalta, ei ole valmis poistamaan tätä viisumipakkoa. Meillä ei ole mitään yleistä viisumiasioihin parantavaa asiakirjaa, joten ehkäpä esittelijä voisi jollakin tavalla kritisoida myöskin niitä kumppaneita, jotka käyttävät tätä viisumikysymystä eräänlaisena kiristysvälineenä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehkä te tiedätte, mihin se voitaisiin ujuttaa, mutta mitä tulee itse Taivaniin, niin olet aivan oikeassa ja kyllä me etenemme viitoittamalla ne tiellä. Kiitoksia. Remark. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Δίας Δεμέρα για την εξαιρετική Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Diassa erinomaisesta työstä. Minulla on kuitenkin yksi kommentti Taivanista. Tietojen mukaan, joita olen saanut, ja näiden asiakirjojen mukaista edessä on, niin vuoteen 2010 mennessä Taivan tulee varmasti kertoa meille, että se on poistanut viisumivaateet myös Bulgarialta, Kyprokselta ja Romanelta. Ja haluaisin tätä, onko tästä jotain lisätietoja. Speaking of that, senior... merkille. Sitten esittelijä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos neljälle puheenvuoron käyttäneelle kollegalle. Kiitos Tanja Fajonille hänen tuestaan ja sitoumuksestaan tähän asiaan. Kiitos Salvatorelle myös hänen tuestaan. Arvostan sitä todella suuresti. Kiitos myös kollega Papa Nikolaulle ja sinulle Alexander tuestasi tälle mietinnölle. Haluaisin tehdä kaksi huomiota esittämiisi kysymyksiin liittyen. Ensinnäkin Trinidad, Tobago, Grenadinit, Dominika, Marshall saaret, Mikronesia ovat sellaisia maita, joille – tätä viisumipakkoa edelleen jatkettaisiin. Näitä, tai tämän pakon poistoa tukivat ainoastaan yksi tai korkeintaan kaksi valtiota, joten näitä ei tällä hetkellä oteta nyt tässä huomioon. Ja sitten mitä tulee tähän viimeiseen tärkeän kysymykseen, siinä täytyy olla hyvin tarkkoja. viisumipakon poistosta. Meillä ei ole siis mitään kahdenvälistä sopimusta, vaan tässä on kyseessä 27 jäsenvaltion yksipuolinen päätös, koska Taivan on jo poistanut viisumipakoon 24 jäsenvaltiolta ja marraskuussa tämä viisumi pakko ei tule koskemaan enää mitään EUn jäsenvaltiota, joten tämän jälkeen kyseessä on EUn yksipuolinen päätös. Kiitän Aleksanderia ja kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Kiitoksia. Nyt varmastikin on pantu ylös ehdotus siitä, että Taivanin lähetysten pitäisi lähettää parlamenttiin eh, ilmaisun tahdostaan, että tekevät yhteistyön näiden kolmen maan kanssa eu jotka eivät nauti viisumivapausjärjestelyistä siltä pohjalta, että tämä ei ole sopimusta käsitellä, tämä ei ole mikään vastavuoroinen kohtelu, vaan tässä on kyse vain yksipuolista parlamentin ilmaisusta ottaa mukaan taivan niiden maiden listalle, joilta ei vaadita viisumia silloin, kun kansalaiset sieltä matkustavat EUn alueelle. Jos tämä nyt on näin ymmärretty, niin sitten varmaankin asia on tällä kertaa loppuun käsitelty ja aikaraja huomenna kello 12. On. To the final ja viimeiseen kohtaan estyslistalla. Todellakin täyteen isketty estyslista meillä on tänään. Tämäkin on tärkeä kohta, joten ehdotan, että me kuuntelemme suoraan esittelijämme neuvoston asetuksesta kysymys, jossa puhutaan Euroopan unionin jäsenvaltion operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta ja sen perustamisesta. Frontex on tämän mahdollisen viraston nimi. Komissiohan on laatinut maaliskuussa 2010 ehdotuksen tästä aiheesta. Liivevaliokunnan delegaatio lähetettiin Frontexin pari viikkoa sitten Varsovan Puolaan ja sielläkin keskusteltiin tästä aiheesta kansallisten parlamenttien kanssa silloin. Oli kyllä se parlamenttien välinen kokous 40. Nyt sitten herra Busutil saa puheenvuoron. Ja sitten ehkä neuvostolla vielä on aikaa. Mutta herra Busutil, Meillä on vielä muutama minuutti. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kysyisin seuraavaa. Tässä nyt on ongelmallinen tilanne. Tämä on lainsäädäntöteksti ja meillä on vain 10 minuuttia tai edes sitäkään ensimmäisen käsittelyyn tarjolla. Minä oikeastaan halusin esitellä vasta lokakuun lopussa tätä varsinaista ensimmäistä ehdotusta, niin, mutta jos emme voi kunnolla keskustella tästä asiasta, niin tämä aiheuttaa kyllä ongelmia. Ja nyt kysyisinkin, että voisivatko varjoesittelijät hyväksyä tämän ensimmäisenä ajatusten vaihto tapahtumana, tai sitten se on siirrettävä seuraavaan kokoukseen. Tämä on aikataulullisestikin jo aika kinkkinen kysymys. Kyllä minun mielestäni tässä nyt kaivataan varjoesittelijöiltä tukea. Ensi viikolla Strasbourgissa voitaisiin järjestää kokous, mikäli siitä on apua, mutta älkää luulko, että minä yritän nyt hätätää saada tämän asian ajettua läpi. Me olemme aika menestyksekkäästi toimineet Varsovan kokousta silmällä pitäen ja minä uskon, että me voimme jatkaa tältä hyvältä yhteistyön pohjalta. En sano sen kummempaa ja ehkäpä varjoesittelijät voivat esittää omat kommentinsa Kiitoksia. Olisi niin järkevää puhetta, herra Busutin, on totta. Aina silloin tällöin, ei, ei vaan silloin tällöin, vaan säännöllisesti meillä on erittäin laajoja agendoja No nyt on ehdotettu, että ehkä voisimme lykätä tätä ensimmäistä mielipiteen vaihtoa. Ehkä nyt kuulemme varjoesittelijöiltä. Rova Guillaume. Oui, euh, je, je partage te... Olen täysin samaa mieltä herra Busutelen kanssa. Nyt muutamassa myöntissä on aivan mahdotonta käsitellä näin merkittävää kysymystä. Varmastikin tästä pitää vielä jatkaa joten olen täysin sitä mieltä, että voitaisiin lykätä tämä kohta parempaan ajankohtaan, jolloin olisi enemmän aikaa puhua asiasta. Kiitoksia. Rova Wikström. Sure. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä on tärkeää, jos ei erityisen tärkeää tekstiä. Siksipä olen valmis tukemaan kollega Busutilin ehdotusta, eli siirretään käsittelyä tuonnemmaksi, jotta mahdollisimman monet voivat osallistua tekstissä käytävän keskustelun Kiitoksia. Kiitämme. Ja Keller, minäkin olen samaa mieltä. Ehkä pitäisi olla hiukan realistisempiä tässä aikasuunnassa. Jo alun perin oli suunniteltu liian vähän aikaa tähän. Meillä on ollut valtavasti asioita, joita me käsitelleet viime viikolla, mutta tämä tulee kyllä selvästi tästä, että nämä no, asiat on vielä paljon jäljellä. Thank. Niin nyt me kaikki haluamme kiittää Rova Versat vielä. Ihan lyhyesti. Niin kuin koska Guen varjoistele ei voinut olla paikalla, niin hänen nimissään yhdyn teidän pyyntöönne. Olisi parempi, että varjoistelakin olisi tälläkin paikalla itse. Vaikkakin tiedätte, että minullekin tämä on aika tärkeä kysymys. We're hear now from Mr. Nyt sitten herra Busutil vielä, mutta kuten sanoin, Olemme tässä nyt kuulleet varjoesittelijöitä ja muita edustajia valiokunnassa. Tämä on varsin, ja onkin siis kohtuullista myöntää, että tässä on todellakin äärimmäisen tärkeä herkkä kysymys Frontex. Ja se kyllä ansaitsee kunnollisen käsittelyn ja mielipiden vaihdon. Ja pelkäänpä, että nyt emme pysty siihen tyydyttävällä tavalla kun on tällaiset aikarajoitukset käsissä. Sain juuri tietää, että kokous Puolan parlamentin jäsenten kanssa, jotka vierailevat täällä parlamentissa, pidetään jossakin muussa be part of it Ari. aikas täällä parlamentissa, joten teitä pyydetäänkin siirtymään saliin 3E2, 3E2 e saliin. Ja sen tilaisuuden pitäisi alkaa 18.30, niin kuin tässä on sanottu. Joten varmaankin nyt kuuntelemme vielä herra, herra Busutilia ja uudelleen siirrämme tämän asian käsittelyn asian arvoisella tavalla. Mitä pikemmin tapahtuu, sen parempi. Herra Busutila. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'm very... Kiitoksia, herra puheenjohtaja niin on tietenkin valitettavaa, että näin pitää tehdä, mutta kyllähän järkikin sanoo, että tämä ensimmäinen käsittely täytyy siitä tuonemmaksi. Toistaisin vain sen, että haluaisin, että kaikki kollegat, kaikki varjoesittelijät tuntevat e, asian tulleen riittävän hyvin käsitellyksi. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me siirrymme nyt askeleen taaksepäin, eli kaiken muun täytyy nyt perustua tähän päätökseen ja se taas tarkoittaa sitä, että tässä syntyy nyt ainakin muutaman viikon viive koko aikataulutukseen, joten toivoisin, että ensi viikolla voitaisiin joka tapauksessa keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Kyllä tämä on ihan järkevä siirto koska kyllä meidän täytyy käsitellä tätä kunnolla, tätä asiaa. Ja herra puheenjohtaja, nyt toivoisin, että jatkossa tämän tyyppisille asioille varataan riittävästi käsittelyaikaa. Tämä lainsäädäntöteksti ja on sen verran tärkeää, että kyllä sen käsittelyyn täytyy varata riittävästi aikaa. Kiitoksia. Tomasti herra Busutil. Arvostamme teidän valmiuttanne lykätä asian käsittely olemme kiitollisia myös tästä ehdotuksesta tavata varjoistelijoiden kanssa ja varmistaa, että sitten seuraavassa tavallisessa kokouksessamme kiinnitämme tarvittavaa huomiota tähän tärkeään lainsäädäntökysymykseen. Kiitämme valmiudesta yhteistyöhön ja niin kuin sanoin, siirrymme 3E2-saliin e ja tapaamme siellä Puolan seimin edustajia. Sen on tarkoitus kestää tunti. Kiitoksia kaikille.